Uh, so, uh... No niin, hyvät naiset ja herrat, voimmeko aloittaa? Me olemme jälleen jääneet hieman aikataulusta jälkeen. Tiedän nimittäin, että komission jäsen Borsch tapaa vielä muitakin jäseniä. Ja tiedän jo koko joukon puhujia, jotka haluavat esittää kysymyksiä, joten pyytäisin, että komission jäsen olisi myös tiivis puheessaan, niin että meillä jää tarpeeksi aikaa myös kysymyksille. Mutta oli mikä oli, tämä on todellakin suuri ilo saada ensimmäistä kertaa toivottaa teidät tervetulleeksi tänne osana tätä niin kutsuttua rakenteellista vuoropuhelua. Me pidämme tai meidän mielestä on aina ilo toivottaa komission jäseniä tervetulleeksi ja vaihtaa ajatuksia ja kuulla, mitkä teidän tulevaisuuden suunnitelmanne ovat tällä lainsäädäntökaudella, mutta myös muista asioista. Ja on hienoa, että täällä on muitakin komissiosta, jotka säännöllisesti käyvät täällä, ja esimerkiksi Paula Testori, tervetuloa. Hän on hyvin tuttu meidän valiokunnallemme Joten eh, nyt sitten vain eh, annan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Um, having a look at the last five... Kun tarkastellaan viime viittä kuukautta virassa, niin sen jälkeen kun juuri tässä salissa oli kuulemistilaisuus, muistelen, niin ihan inhimillisessä mielessä täytyy sanoa, että merkittävää edistystä on saatu aikaan yhteistyön ansiosta teidän valiokuntanne ja parlamentin kanssa yleensä kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa. Odotan nyt kovasti sitä, että nyt sitten näkisin kuluttaja-asioiden toimintaohjelman äh, koskemaan kertomuksen. Sehän perustuu valistukseen, toimeenpanoon, tällaisiin asioihin. Tämä valiokunta sitä valmistelee tällä hetkellä. Ymmärtääkseni toukokuussa se vahvistetaan sitten täysistunnossa. Nyt komissio intensifioi työtä äh, toimintaohjelmaan liittyvistä aloitteista, erityisesti niistä, mitkä liittyvät sisämarkkina-asioihin. Ensinnäkin otetaan käsittelyyn turvallisuus, kuluttajien turvallisuus, kuluttajan suoja. Tässä on markkinavalvonnassa ja tuoteturvallisuuspaketissa edetty. Se hyväksyttiin 30. huhtikuuta, siihen kuuluu ehdotuksia uusista, uusista sääntelystä äh, tuoteturvallisuudeksi, joka korvaa nykyisen tuoteturvallisuusdirektiiviä. Myöskin saadaan tiettyjä sääntöjä. Aiemmin, kuten tiedätte, oli ero tuotteille, jotka oli harmonisoitu, jotka ei ollut harmonisoitu. Jotkut olivat minun yksikön salkussa, jotkut eivät, ja nyt yritetään rationalisoida näitä sääntöjä vähän ketus myöskin markkinavalvonnasta on tässä paketista. Myös lähtimme monivuotiseen markkinavalvontatoimintaan suunnitelmaan, jossa on 20 toimenpidettä, joilla pyritään varmistamaan turvallisemmat tuotteet EU-ssa. Yksi tavoite on se, että jäljitettävyys tehdään helpommaksi, mikä auttaa myös siinä, että parannetaan yhteistyötä kansallisten kumppaneiden kanssa Kiina erityisesti. Ja tässä asiayhteydessä, kun ehdotetaan pakollista merkintää kaikille kuluttajatuotteille siitä, että mikä sen alkuperämaa on, ja muita tuoteidentifikaatioelementtejä otetaan mukaan, niin se parantaisi sitten tietoa jakeluketjusta, ja se on varmaankin tarttuvaa, koska kulttuurivälikuntakin täällä vaatii, että alkuperämaa merkintä tulee jalostetuille lihatuotteille ja niin edelleen. Niin, tai ehkä se olikin agriculture-valiokunta, joka tätä vaati. Toivottavasti tämä helpottaa sitä, että saadaan paremmin toteutettua ja toimeenpantua asiat. Ja myöskin halutaan parantaa luottamusta tuotteille, jotka tulevat EU-markkinoille. Samaan aikaan harkitsemme sitä, että mahdollisesti ryhdyttäisiin toimiin, joilla saadaan EU-lisäarvoa palveluiden turvallisuudelle. Joskus unohdetaan palvelut ja keskitytään vain tuotteisiin. Toinen pilari sitten agendalla tietokuluttajien oikeuksista. 15. maaliskuuta aloitettiin konsultaatio tällaisella nettisivulla, jossa opettajat voivat vaihtaa tietoja. Ja tämä nettisivusto tuo yhteen opetusmateriaalia kautta koko EUn. Ja siihen kuuluu interaktiivisia välineitä, joilla voidaan valmistella foorumeita tai Foora olisi varmaan semmonikko, ja siihen kuuluu käytännöllistä tietoa. Tässä keskitytään 12-vuotiaisiin oppilaisiin ja halutaan antaa heille käytännöllisiä kuluttajataitoja, joita kaikki tarvitsevat. Sitten kuluttajavalistus, on käyty ensimmäiset sarjat dialogoja sidosryhmien kanssa. Siihen kuuluu edustajia kuluttajajärjestöistä, yrityksistä, sääntelijöistä ja kansallisista, kansallisista viranomaisista kahdessa avainasiassa kuluttajalle. Toinen on vertailuvälineet, kuten hinta, vertailu, web-sivustot ja sitten harhaanjohtavat ympäristöväitteet, niin kutsuttu vihreäksi peseminen, greenwashing, kuvaillaan tuotetta ympäristöystävällisyydeksi, vaikka siitä ei olisi todisteita. Ja näistä kahdesta vuoropuhelusta sitten esitettiin tuloksia kuluttajien huippukokouksessa 18.19. maaliskuuta ja tässä mietimme sitten, että miten paremmin varhaiten viedä näitä asioita eteenpäin. Myöskin, että tehdään lisää selvityksiä. Sitten toimeenpano on prioriteetti jäsenvaltioille. Ja kuluttajahuippukokous viime kuussa pyhitettiin tällä nimenomaiselle teemalle. Osallistujat ottivat esille siellä sen, että vaikka on olemassa laajaa lainsäädäntöä jo nyt, ja siitä on hyötyä kuluttajille, niin tarvitaan harmonisoidumpaa toimeenpanoa käytännössä. Joten vaadittiin huippukokouksen aikana sitä, että olisi enemmän koordinaatiota toimeenpanolle EU-tasolla. Tietysti aina toivomme, että ei kritisoida, että sitten Brysseli ottaa liikavaltaa itselleen, kun se niin tekee, niin että komissiolla olisi sinne johtava rooli. Ja tämä tulee erityisen relevantiksi nykyisessä poliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa, kun kansalliset resurssit ovat äh, kovan paineen alla, jos nyt näin understatementtina esitetään. Sitten kun halutaan kehittää sähköistä kaupankäyntiä, niin toimeenpanokapasiteettia voitaisiin kehittää niin, että on digitaalisen ajan välineet, joissa voidaan reagoida nopeasti ja paremmin otetaan mukaan kaupan kävijät, kävijät ja kuluttajat. Ja kuluttajaa suoja, yhteistyöasetusta pitäisi laajentaa ja odotamme uudelleen arviointia CPC-asetuksesta, joka pitäisi tehdä 2014 vuoden loppuun mennessä niin, että voimme vahvistaa koordinaatiomekanismejamme ja haluaisimme lähteä julkiseen kuulemiseen tästä asiasta ennen kesää. Sitten oikeussuojakeinojen alalla ADRn ja ODRn hyväksyminen, niihin liittyvä lainsäädäntö hyväksyminen on virstanpylväs sillä, että saadaan laukaistua uudelleen sisämarkkinoita. 12. maaliskuuta tietysti tiedätte, että parlamentti sai ensimmäisen käsittelyn sovun aikaan ja kaksi päivää sitten toinen huhtikuuta neuvosta myös. Tämä auttaa siinä, että riitoja voidaan sopia tuomioistuimen ulkopuolella tehokkaasti ja halvalla. Se on hyvä myös kaupankäyjille, jotka pystyvät sitten välttämään karjointikustannukset ja pistämään hyvät suhteet asiakkaisiin. Tässä voidaan saada puhtia luottamuksen sisämarkkinoihin sekä kuluttajien että kaupankäyjien osalla sekä myöskin sen digitaalisen ulottuvuuteen. Haluaisin nyt eh, käyttää tilaisuutta hyväkseni ja esittää kiitokseni Luikille, joka oli asiassa esittelijänä joka oli tietysti myös varapääministeri Maltola, hän täytyy erota. Hänen korvajansa on nimitetty tänään Rosa Tuun myöskin. Häntä kiitän tietysti myös herra Harber, valiokunnan puheenjohtaja. Teidän panoksenne on ratkaisevasti merkittänyt tähän ennätysnopeaan ja tasapuoliseen sopimukseen. Komission työ ei ole kuitenkaan tehty. Olemme sitoutuneet siihen, että saadaan aikaan hyvin toimiva ja käyttäjäystävällinen ODR-platformi, foorumi, ja se ottaa sitä komissiota jäsenvaltiota tai komissio auttaa ADRstä jäsenvaltiota toimeenpanemaan sen äh, suuntaviivoilla. Lähdetään myös toimiin, joilla halutaan ADR ja ODR tukea ja promotoida niitä kautta EUn. Sitten joukkokanne, toinen tärkeä pilari oikeussuojakeinoissa. Euroopan parlamentin päätöslauselma oli kovin rakentava keskusteluihin osallistuja. Olen täysin tietoinen eri näkemyksistä kuluttajien edustajien keskuudessa, ryhmien keskuudessa ja jäsenvaltioissa. Vakaa kantani on, että tarvitsemme johdonmukaisen kehyksen EU-ssa joukkokanteelle. Komissio on todellakin valmis lähtemään aloitteeseen joukkokanteesta tämän vuoden aikana ja teen läheistä yhteistyötä varapuheenjohtaja Readingin ja Almunion kanssa, jotta voidaan tämä yhteisaloite saada päätökseen. Aloite ei välttämättä täytä kaikkien odotuksia asiasta, mutta olen vakuuttunut, että se on kuitenkin hyvä askel eteenpäin monimutkaisessa asiassa. Neljäs pilari kuluttajastrategiassa on kuluttajaintressin integroiminen sektorikohtaisiin politiikan lohkoihin. Yksi päälähteistä lisäarvolle kuluttaja-agendassa on sen kattava lähestymistapa kuluttajapolitiikkaan. Siellä määritellään prioriteettisektorit kuluttajille, kuten rahoituspalvelut, digitaaliset palvelut, energia, liikenne, elintarvikkeet sekä kestävä kulutus teen läheistä yhteistyötä komission ja sen kollegoiden kanssa, jotta voin varmistaa, että aloitteet tältä osin agendalla ovat täysin toimeenpannut. Esimerkiksi Barnierin kanssa pyrimme saamaan lopu, lopulta pankkitilialoitetta koskevan lainsäädännön loppuun asti. Tässä voisi avata, avataan pankkitilimarkkinoita niin, että parannetaan avoimuutta ja vertailtavuutta maksuille, jotka liittyvät pankkitileihin alennetaan esteitä sille, että miten pankkitilejä voidaan siirtää kuluttajien keskuudessa. Ja sitten peruspankkipalvelujen saatavuutta parannetaan kuluttajien keskuudessa. Komission kollegion pitäisi hyväksyä ehdotus aika pian. Kuluttajaluottodirektiivissä olemme saattamassa loppuun se arviointia sen osalta, että miten se on säätetty osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja myöskin ulkopuoliset sopimusosapuolet ovat tekemässä selvityksiä tällä hetkellä, otetaan myöhemmin huomioon. Irlanti, Espanja, Kypros ja maa, jonka itse tunnen parhaiten, ovat tässä olleet etusijalla. Sitten olemme tekemässä konsultioasiakirjaa eläkkeestä. Pyritään yksilöimään se, että miten koordinoitu EU-lähestymätäpä voisi parantaa kuluttajan suojaa yksilöiden osalta eläkerahastoissa. Olemme analysoineet syytä myöskin siihen, miksi tulee liiallista velkaantuneisuutta, koska lainojen saaminen on tullut niin helpoksi. Tutkitaan tilannetta kussakin jäsenvaltiossa ja pyritään yksilöimään äh, keinoja, joilla voidaan lieventää sen vaikutuksia. Tulokset selvityksestä ovat käytettävissä pian ja tätä myötä pystymme yksilöimään mahdollisia tulevia toimia. Energia-alalla lähdemme monia sidosryhmiä kattavaan dialogiin, jossa keskitymme sähköiseen laskutukseen ja siihen, miten energiahallinnointia voidaan kuluttajien keskuudessa parantaa. Tulokset esitellään kansalaisten energiafoorumilla syksyllä. Sökönenä pohjalla, digitaaliteknologian alalla julkistetaan uuden tutkimuksen tulokset markkinoista internet käytölle kuluttajan näkökulmasta. Tästä saadaan sitten arvokkaita viitearvoja siitä, että mitä vielä täytyy tehdä, jotta voidaan optimoida ehdot kuluttajille siinä, kun internetpalveluita käytetään. Johtopäätöksenä, hyvät jäsenet, haluaisin painottaa, että kykymme toimeenpanna asianmukaisella tavalla kuluttajatoimintaohjelmaa riippuu siitä, että saadaan asianmukaista rahoitusta MFF monivuotista rahoituskehystä koskevista neuvotteluista ja kuluttajapolitiikkaan ja oletan, että valiokunta edistää sisämarkkinoiden kuluttajien asiaa ja odotan innolla rakentavaa keskustelua. Kiitos. Well, thank you very much indeed for that very comprehensive view, and I think I made a lot of notes. Kiitos. Tämä oli hyvin kattava. Olen tehnyt tässä muistiinpanoja mistä kaikesta me voimme teille esittää kysymyksiä. Tässä tuleekin nyt äh, aikamoinen haaste meillekin vastata kaikkeen tähän. No, tässä on nyt kahdeksan nimeä äh, puhujalistalla. Yhdeksän, onko vielä muita? Kymmenen. Meillä on puoli tuntia aikaa. Joten ehkäpä me aloitamme, jos ehdottaisin Rova Gebhardista ja herra Schwabista – ja entä Rova Ei. No. no, mutta Gebhardt ja Schwab. Annan äh, Gebhardille ensin äh, mahdollisuuden, koska hän on hyvin innoissaan näistä pankkitalletuksista, koska hän oli siinä esittelijä. Joten hän saa aloittaa näin, kuinka hän jo hän hymyilee korvasta korvaan. No niin. Ja sen jälkeen herra Schwab, ja sitten katsotaan, mikä missä järjestyksessä loput, mutta lyhykäisesti, koska muuten herra Tajani tulee jo paikalle, emmekä me halua pitää häntä odottamassa. Kiitos Malcolm, kiitos herra Borsch. Te hyvin laajasti ja selkeästi puhuitte ja tämä on hyvin lupaavaa ja minua ilahduttaa tämä. Minulla olisi halua kysyä vaikka mistä, mutta en kuitenkaan tänä päivänä puhu poikkeuksellisesti joukkokanteesta, koska tiedän, että Mark Tarabella puhuu tästä, vaan otan kaksi muuta asiaa. Yksi, josta jo Malcolmkin puhui, nimittäin tämä pankkitilin saatavuus on aloite, jonka minä tein Euroopan parlamentissa – ja me teimme tästä sitten lainsäädäntömietinnön, koska tämä on ongelma. Ja Bar, komission jäsen Barnier lupasi, että tämä toteutuu nopeasti. Minun kysymykseni kuuluukin, kuinka kauan tämä vielä kestää, koska me olimme odottaneet, että tämä olisi ollut totta jo helmi viimeistään maaliskuussa. Ehkäpä te voitte sanoa, koska me voimme tätä odottaa, koska kansalaiset odottavat tätä. Toinen asia on se, että te mainitsitte tällaisen kampanjan kuluttajien oikeuksista, joka toteutetaan eri valtioissa. Tämä on hienoa, mutta ehkäpä samalla olisi järkevää, hyvä komission jäsen, jos Euroopan komissio ottaisi esiin kaikki nämä oikeudet, joita me olemme laatineet Euroopan kansalaisille viime eh, vuosien aikana – eikö olisi järkevää tehdä tällainen jonkinnäköinen kuluttajien oikeuksien kymmenen tärkeintä kysymystä tai jokin vastaava. Se, se voisi olla hyvin minusta järkevää, jos tämä Eurooppa, jota me rakennamme, jos me sitä kautta saisimme tämän ymmärrettävämmäksi paikan päällä ihmisille – kolla useinhan kuitenkin on, että ensin tulee direktiivejä, jotka pitää täytäntöön panna jäsenvaltioissa ja sitten se esitellään kansallisena lainsäädäntönä. Niin, että toimittaisiin avoimemmin niin, että tässä on kysymys eurooppalaisista oikeuksista kuluttajille. Miten tällainen ajatus teistä tuntuisi? Sitten Andres Schwab ja sitten Christian ja sitten komission jäsen saa vasta kolmen ensimmäisen. Kiitos äh, komission jäsen. Minua ilahdutti kovasti tämä teidän sitoutunut tapanne tehdä töitä näinä ensimmäisinä kuukausina virassanne. Minusta oli myös ilahduttavaa, että te puhuitte myös täytäntöönpanosta, jo päätettyjen asioiden täytäntöönpanosta, ja että tämä olisi keskiössä koska tästähän kenkä puristaa monissa asiassa, koska monissa asioissa täytäntöönpano on ollut heikkoa ja nyt komissio on lähtenyt todellakin tekemään tätä. Esimerkiksi markkinoiden valvonnassa on onnistuttu teollisuuspääosaston kanssa saamaan kompromissin markkinoiden valvonnasta, kuluttajasuojasta ja tämä on saatu hyvään tasapainoon. Mutta se, mistä kollega Gebhardt juuri puhui, minusta hänen ehdotuksensa oli positiivinen. Meidän pitäisi puhua enemmän siitä, mitä me olemme saavuttaneet ja vähemmän, tai ainakin edes vain yhtä paljon, siitä, mitä me emme vielä ole saavuttaneet. Eli kysymys siitä, mitä me voimme tehdä, jotta täytäntöönpanoa vietäisiin eteenpäin jäsenvaltioissa koska ongelmahan on nimenomaan se, että välillä jäsenvaltiot äh, haluavat äh, pitää kiinni omista kansallisista säännöistänsä direktiivien sijaan. Eli millä tavalla me saisimme tämän markkinavalvonta-asetuksen yhtäläisesti toteutettua koko Euroopassa? Sitten vielä Busoi ja Tarabella, Hanslik ja Rochford sitten seuraavalla kierroksella. Yes, I will be very brief, even the time lyhyesti. Olen esittelijänä tässä valiokunnassa avoimuusdirektiivistä laadin mietinnön lausunnon valiokunnalle ja panin merkille, että hiljattain muutti hyväksyitte muutetun ehdotuksen avoimuusdirektiivistä. Otitte mukaan monia tarkistuksia parlamentista ja, mon, ja monia meidän valiokuntamme tekemistä tarkistuksista. Tämä on tärkeä aloite parlamentille, mutta me olemme tietoisia pattitilanteesta neuvostossa. Kysymykseni kuuluu, arvoisa komission jäsen, jos teillä on jotakin palautetta annettavananne tästä uudistetusta versiosta komissiosta ja mihin äh, aiotte ryhtyä, jotta voidaan helpottaa sopimuksen aikaan saamista toimijoiden välillä. Sitten toinen kysymykseni liittyy symbioosiin kuluttajan suojan ja terveyden välillä. Puhun tässä lääkinnällisistä laitteista. Euroopan komissio teki hyvän ehdotuksen, jossa kuluttajat, kuluttajia turvataan monin tavoin ja laitteistossa pitäisi tämä ottaa huomioon ennen kuin niitä laitteita voidaan alkaa markkinoida. Ymmärrän kuitenkin, että joidenkin parlamentaarikkojen vaikutuksesta pyritään muuttamaan täysin teidän filosofianne ja otetaan samat vaatimukset ja käyttöön kuin lääkkeidenkin kohdalla huolimatta siitä seikasta, että tässä puhumme aivan eri tuotteista. Meillä ei ole samoja patentteja, patentteja ei ole ollenkaan lääkinnällisistä laitteista. Ja miten tämä vaikuttaa potilaisiin, tämä on myös hiukan erilainen. Markkinadynamiikka on paljon voimakkaampaa, joten mitä aikomuksia teillä on tiedottaa paremmin asioista parlamentille? Mikä ero näiden kahden tuoteryhmän välillä on? Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mrs. Kiitos, niin, Roger Bard sanoi, että minä olen luvannut paljon, mutta minä olen luvannut vain sen, mikä voidaan saavuttaa, koska ö, olen ollut kauan politiikassa ja varmaan vielä olenkin seuraavat 30 vuotta ja tiedän, mikä lupauksien kanssa tapahtuu. Ne ovat kuin bumerangeja, aina palaavat takaisin. Olen luvannut tiettyjä asioita. Minä lupasin, että tupakkadirektiivin kohdalla sanotaan aikaan, ja näin sainkin kuusi viikkoa etuajassa. Kun puhuin pankkidirektiivistä, avoimuudesta ja niin edelleen, minun täytyy sanoa, että ei ollut herra Barnierin eikä minunkaan vikan, että tässä oli lievä myöhästyminen, mutta olen iloinen siitä, että olen jo ilmoittanut, että meillä on ensi kuussa lehdistötilaisuus tämän direktiivin käynnistämisestä. Joten sanoisin, että 99 prosenttisesti tämä tapahtuu toukokuussa. Jotain ihmeitä pitää tapahtua, mikäli tämä ei toteudu. Ja tämä perustuu näille kolmelle periaatteelle, jotka te mainitsitte ja joiden puolesta te olette tehneet kovasti töitä. Pidän hyvänä teidän ajatuksenne, ajatustanne tällaisesta kuluttajaoikeuksien sopimuksesta, yleissopimuksesta. On argumentteja yhtenäismarkkinoiden puolesta ja vastaan ja niin edelleen. Mutta markkinoilla, yhteismarkkinoilla on paljon etuja, toki myös haittoja, kuten näimme esimerkiksi tämän hevosen, hevoslihaskandaalin, joka laajeni sitten koko markkinoille. Mutta pitäisikö meidän sen takia sitten purkaa koko sisämarkkinat, kun muutamat ovat rikkoneet lakia? Ei, päinvastoin haastakaamme heidät oikeuteen ja katsoa, että oikealla tavalla hoidetaan asioita. Sama koskee Schengeniä pitäisikö meidän purkaa Schengen sen vuoksi, että joku rikollinen muuttaa paikasta toiseen? Ei, meidän pitää vain valvoa paremmin ja saada parempaa täytäntöönparoa ja informaation vaihtoa, koska minun mielestäni Schengen on positiivinen asia. Yhtenäismarkkinat ovat myös tällainen kulmakivi Euroopan unionissa. Joten tältä osin vastaan tässä myös Andreaksen kommenttiin siitä, millä tavalla me voimme vahvistaa sisämarkkinoita työskentelemällä sisämarkkinoiden puolesta ja julkaisemalla kaikki ne vaikutukset eh, kuluttajille, mitä tulee eh, hintoihin, tuotteiden saatavuuteen, ainakin maassa, jonka minä tunnen parhaiten. Kun me liityimme Euroopan unioniin, niin tämä eh, vaikutti välittömästi jo ihan hinnoissa, mutta siinä, että elintaso nousi ja voi shoppailla siellä täällä ja samanaikaisesti myös saa nopeammin näitä tuotteita. Herra Bussoi puhui näistä lääketieteellisistä laitteista. Kysymyksen ensimmäiseen osioon. Minä kerran puhuin Tajaanin puolesta neuvostossa Äh, kun tätä asiaa käsiteltiin. Sen jälkeen en ole ollut yhteydessä Tajaniin, mutta hän tulee tänään kello neljä. Mutta minun käsitykseni neuvoston kokouksesta oli se, että minä olin yksin. Ja jos ei olisi ollut kollegiallisuuden periaatetta, niin en tiedä mitä olisin tehnyt, koska olin hämmästynyt siitä, että jokainen ampui tätä ehdotusta vastaan ja sanoi, että meidän ei pitäisi edes äänestää tästä, tätä vastaan, vaan komission pitäisi vetää tämä takaisin. Eli tämä on ainoa kokemus, mikä minulla on tästä neuvostossa. Lääketieteelliset laitteet, jos ymmärsin teitä oikein, niitä ei pitäisi kohdella niin kuin ne olisivat lääkkeitä. Olen samaa mieltä ja komission ehdotus onkin sen suuntainen. Tämä on kukoistava teollisuus ja se on erityisen tärkeää nyt taloudellisessa talouskriisin aikana. Ja se antaa myös, äh, se on, se on kilpailukykyinen muiden kanssa, muiden maailman alueiden kanssa. Joten älkäämme kuristako tätä teollisuutta. Toki täytyy lähteä potilasturvallisuudesta ja äh, asioitahan voidaan toki katsoa aina kahdesta suunnasta, mutta kyllä pitää olla tällaiset äh, markkinoita edeltävä tarkastus, markkinoiden tarkastus ja valvonta, mutta komissio ei kannata tätä korkean riskin sataprosenttista lupamenettelyä, kuten lääkkeissä. No niin, hyvät kollegat, yksi aihe vain, olkaa ystävällisiä ja noin minuutti. En minä tässä lähde tätä kelloa tikittämään, mutta kyllä te varmasti osaatte. Tarabella, Hanslik ja Rochefort. Uh, and I will wave my stick. Ja minä todellakin täältä heiluttelen nujaani, jos te ylitätte ajan. Öö, Puheenjohtaja, komission jäsen Rova Gebhardt, tässä halusin puhua öö, hankinnosta näitä ongelmia tulee jatkuvasti esiin. Aina kun komissarit vierailevat täällä, tämä periaate tulee esiin, kollektiiviset hankkeet, tästä on puhuttu jo pitkään, on ollut vihreitä kirjoja, valkoisia kirjoja, kaiken tyyppisiä asiakirjoja, kuulemisia ja sitä, mitään ei kuitenkaan tapahdu. Tämä on kuitenkin menettelytapa, joka tällä hetkellä, kun ajatellaan on erilaisia markkinoita, on kyse uusista teknologiasta tai äh, kännyköistä tai tietokoneista, mutta myös lääkkeistä on ollut ongelmia tietyissä rintaimplanteissa. Ja ehkä voitaisiin ajatella, että kun ihmiset joutuvat tällaisten petosten uhriksi, että kaikki teollisuuden ovat tällaisia äh, epäpilpillisiä, niin ehkä he voisivat yhdessä ryhtyä tällaisiin jokokanteisiin. Tässä on kyse kuitenkin Euroopan kansala- äh, kuluttajien edusta. Ja te viittasitte kollegoihin Redingin ja Almun, jotka valmistavat teidän kanssa jotakin, mutta Rova Reding sanoi 5. maaliskuuta tänä vuonna – kun tehtiin parlamentista kysymys. Lopetan aivan kohta puheenjohtaja. Hän sanoi, että he pohtivat tätä kysymystä, mutta tätä asiaa on jo 25 vuotta käsitelty. Eikö nyt mitään voi tehdä? Te sanoitte itse, että te haluaisitte tarttua tähän ehdotukseen. Voisitteko olla hiukan yksityiskohtaisempi? Koska tästä tulee ehdotus ja onko tämä jo hyvinkin valmisteilla? Kiitoksia komission jäsen. Thank you very much. Uh, Mrs. Kiitos. Ja sitten uh, edustaja Hanslik. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, mutta ylitän minuutin puheajan, koska on kolme tärkeää kysymystä oman valmistelemani tupakkalausunnon puitteista. Eli kun tupakassa on nikotiinia, niin komissio ehdotti tiettyä kynnystä jonka jälkeen tupakan pitäisi olla lääketieteellisen direktiivin alle. Minä ehdotan, että kynnystä ei olisi ollenkaan, mutta se voisi nimittäin johtaa siihen, että kielletään savukkeiden myynti täysin. Voitteko vahvistaa tämän tai kieltää, että savukkeet, jos tulisivat lääketieteellisen direktiivin alle, niin johtaisiko tällaiseen tilanteeseen vai ei? Ja mikä teidän mielestänne, tai miten paljon kestäisi keskimmäisen firman sopeutua tämän direktiivin vaatimuksiin? Toinen kysymys. Komissio haluaa, että nuoret ihmiset eivät lähtisi, alkaisi polttaa savukkeita. Mikä on logiikka? Sitten kun otetaan huomioon nämä uudet tupakkatuotteet, innovatiiviset tupakkatuotteet, mikä on komission suhde niihin? Sitten eh, kun ajatellaan tehtaita, jotka tuottavat tupakkatuotteita, ja myöskin tupakkaviljelmät. Tietysti tässä mielessä jotkut maat ovat kovemman kohtelun alla eh, tämän ehdotuksen osalta kuin toiset. Thank you for being so disciplined. Mr. Kiitos. Estenne, herra Rochefort. Komissaire d'avoir terminé. Kiitoksia komission jäsen, että puhuitte budjetistakin. Kyllä täältä saatte tukea tälle talousarviolle, että voidaan suojella kuluttajia Tässähän on kaikkein heikoin budjettiosuus heitä varten, mutta odotamme myös teiltä tukea, jotta voimme löytää yhteisymmärryksen neuvoston kanssa tästä vaikeasta kysymyksestä. Halusin vain kiinnittää huomioon yhteen asiaan, josta harvoin puhutaan. Talouskriisi on sellainen unionin eri maissa, että tällä hetkellä kulutustavat muuttuvat. On uutuisia kulutuskäytäntöjä, joita tulee esiin. ajatellen esimerkiksi vaihtokauppaa, kuluttajilta kuluttajille toiminta, huutokauppoja ja kauppoja. Haluaisin vain sanoa teille, että haluaisin, että kiinnittäisitte huomiota näihin uusiin kulutusmuotoihin, kiinnittäisiin huomiota, eikä tämä saisi kuitenkaan heikentää kuluttajan suojaa. Meillähän on juuri välineitä, ja kaikki ra- raamit, joita olemme kehittäneet klassista perinteistä kulutusta varten, ja yhtäkkiä sitten niitä pitäisikin sopeuttaa uusiin kriisikulutusmuotoihin. Teidän pitäisi ottaa tämä huomioon, jotta nähtäisiin, miten se vaikuttaa. Thank you very much. So I'll invite uh, the commission. Kiitos. Ja nyt sitten uh, komission jäsen saa vastata, mutta seuraavat kolme. Valmistautukaa Koratsa Bildt, Steiler ja Arias. Please be ready for that. Olkaapa valmiita, komission jäsen. On the collective redress I can be... Kollektiivista kanteista voin kyllä jotakin luvata. Lupaan vain, mitä voidaan saada aikaankin, mutta tästä kyllä tuotte kuulemaan. Vaihtoehto ei ole se, että ei tehdä yhtään mitään asialle. Enkä voi sanoa, mitä viimeisen 25 vuoden aikana, koska olen ollut tässä virassa vasta viisi kuukautta, mutta lupaan, että myös sen takia meillä on oikeus saada tietoja, että aloite tullaan tekemään tänä vuonna asiasta – Minkä muodon aloite sitten saa, siitä keskustellaan juuri nyt komissiossa, mutta tulevina viikkoina varmasti asia etenee ja tulemme kertomaan sitten, mihin aloitteeseen ryhdytään. Jos kysytte henkilökohtaista kantaa, niin uskon, että mitä tahansa teemmekin, sen pitäisi johtaa lainsäädäntöön tässä kysymyksessä kuulemisen yhteydessä. Sanoin, että henkilökohtaisesti Puolan joukko kanteita äänestin sen puolesta omassa parlamentissamme, kun teimme tästä lain. Minulla ei ole mitään henkilökohtaisia ongelmia asian suhteen. Tietysti politiikka on aina mahdollisuuksien taidetta ja joskus pitää edetä pienin askelin, mutta pienet askelet kuitenkin ovat eteenkin päin, niin se on sentään, sentään parempi kuin taaksepäin meno. mutta aloite siis <laughs> tulee jotakin myönteistä tässä saadaan kyllä aikaan, vaikkakin tähän on, tätä on näin pitkään joutunut odottamaan. Tietysti kun odottaa pitkään jotakin, niin silloin voi tulla jonkinlainen antikliimaksi, kun asiasta sitä ilmoitetaan, mutta vakuutan, että asiassa edetään ja aloite tehdään. Sitten sähkösavukkeista, uusista tuotteista, miten direktiivi vaikuttaa taloudellisesti. Ah. So, when something... Ovat jo markkinoilla, kun jotain jo markkinoidaan, kaupataan, niin parempi. Sitten on säännellä mahdollisimman hyvin tätä asiaa. Olen tietysti samaa mieltä teidän kanssanne. Ainakin ymmärsin viestinä olevan sen, että sähkösavukkeet voivat antaa vääränlaisen turvallisuuden tunteen tupakoitsijoilta entiselle tupakoitsijoille, koska he ajatavat että enää polta, koska polttavat nyt näitä sähkösavukkeita, eikä savua kuitenkaan <laughs> edes nouse. Mutta tietysti vaikutus on myös haitallinen terveydelle. Ja jos aloittaisi jonkinlaisen kampanjan, niin voisin kyllä kampanjoida näitä sähkösavukkeita vastaan. No mitä olemme sitten yrittäneet tehdä? Ottaa käyttöön kynnyksiä, että me liikaa sääntelisi tässä toimielmessä tämänhetkinen tupakkadirektiivi on saanut laajaa tukea siinä määrin, että esittelijä Envi-valiokunnassa ehdottaa lisärajoituksia aivan paljaita tupakkaskia ja niin edelleen. Muissa toimielimissä neuvostossa tietenkin taas tämä ei ole mikään helppo keikka. Eihän se täälläkään sitä ole, mutta siellä kyllä on töyssyjä tiellä. Vars, erityisesti sen takia, että johtuen joistakin kansallisista kysymyksistä nämä ohuet tupakat tai luonteenomaiset tuo, maut tai alueelliset perinteiset tupakkatuotteet, mutta suurinta vastustusta ei tule terveysministeriltä, vaan kilpailu- ja talousministereiltä he puhuvat rahasta, työpaikoista, taloudesta. Nyt oikein tiedä, miten tässä nyt itseäni ilmaisisin, koska en halua kuulostaa kylmältä, mutta terveyskomissaarin pitäisi vähentää kyllä tupakoitsijoiden määrää. Ja EU-komissaari, jonka tavoitteena on tämä, niin pitäisi pyrkiä vähentämään tupakoitsijoiden määrää. Nyt tavoite on vähentää sitä kahdella prosentilla viiden vuoden aikana ja tämä tarkoittaisi noin 2,4 miljoonaa tupakoitsijaa vähemmän. No, vaikuttaako tämä sitten kielteisesti taloudellisesti jossakin maissa? Kyllä, minä uskon näin, mutta haluaisin myös lisätä, että sillä voi olla myös myönteisiä taloudellisia vaikutuksia, koska rahat, joita säästyy entiseltä tupakoisilta, investoidaan muuhun talouteen ja näin luodaan ehkä vielä enemmän työpaikkoja kuin ne, mitä on menetetty mutta ilman, että kuulostan nyt äh, näin kylmäpäiseltä, jos tarttuisin siihen perusteluun, jonka te esititte, nimittäin, ja jo, jo, jo, jota myös teollisuus äh, heijastelee, en nyt väitä, että tämä on teidän mielipiteenne, mutta te sanoitte, mitä muut ovat mieltä, niin silloin minä, minun pitäisi edistää tupakointia, että luon enemmän työpaikkoja ja saan talouden pyörät pyörimään paremmin. Terveys on arvo sinällään. Meidän pitää taistella tupakoitsemista vastaan, koska tiedämme, mitä kustannuksia tästä hallitukselle syntyy. Sehän on miljardeja. Jos voimme saavuttaa tavoitteemme, voimme säästää miljardeja, jotka sitten voitaisiin käyttää sosiaalipalveluihin, sairaaloihin ja muille alueille. Ja samoin yksityishenkilö säästäisi tässä rahaa. Joten jota, tuleeko tässä jotakin tuskallisia vaikutuksia? Kyllä, näin uskon. Mutta voitot ovat kyllä varmaan yhtä suuria kuin kärsitty kipu. Joten kyllä, tämä on otettu huomioon. Kyllä, komissio on valmis tekemään kompromisseja paitsi näistä ydinkysymyksistä tupakkadirektiivissä, että saadaan aikaan mahdollisimman laaja konsensus jäsenvaltioiden kesken aikaan. Sitten kriisistä ja kulutusmalleista, joihin herra Bosford viittasi. puhuessaan kuluttajaohjelmasta. Minulla oli kerran yksi kysymys, ei tässä valiokunnassa, mutta jossakin konferenssissa, missä on kyse, kyse, miksi me puhumme siitä, että säännellään sisämarkkinoita, suojellaan kuluttajan oikeuksia, kun joissakin maissa ei ole mitään kulutettavaakaan. Tai näitä kysyttiin. Ja minä, minä sanon, että me tarvitsemme vieläkin enemmän sääntelyä kuluttajaoikeuksien edistämistä kriisin aikana juuri, koska kun ajatellaan kuluttajien haavoittuvuutta, sehän lisääntyy silloin, kun on kriisin hetki, kuka kärsii eniten kriisistä, talouskriisistä, kuluttajamaailmassa kaikkein haavoittuvaisemmat, johtuen sitten iästä tai muista olosuhteista, sosiaalista asemasta. Ja sitten otitte esiin tällaiset laitteet ja niihin liittyvät skandaalit. Tämä voi vahingoittaa myös kuluttajan asemaa. Joten talouden rausen kriisin aikana meidän pitäisi olla vieläkin valppaampia ja suojella todella aktiivisesti kuluttajan oikeuksia, koska kriisiin sinällään liittyy monenlaisia riskejä ja vaaroja kohdistuvat haavoittuvaisiin henkilöihin. Now, uh, so the next three. Kiitokset seuraavat kolme. Ja sitten hyvin kys- lyhyet uh, kysymykset. Koratsa Belt, uh, Steiler ja Arias. Olkaa hyvä kuluttajat kautta Euroopan ovat menettämässä elintarvikeketjun luottamustaan niin sisämarkkinoihin elintarvikkeissa. On tällaista ruokakansallismielisyyttä. Se on palaamassa takaisin. Ihmiset ovat huolissaan. Hevoslihan skandaalin jälkeen haluaisin pitää hyvänä kun komissio nopeasti ja tehokkaasti vastasi toimintasuunnitelman kautta eh, hevoslihan skandaaliin Kolme kysymystä. Ensinnäkin jäljitettävyys ja toimintasuunnitelma, josta, jota halu, jossa haluatte saada nopeammin aikaan sen, että kaikille lihalle tulee alkuperämerkintä. Se oli minun tarkistukseni elintarvikemerkinnöistä lainsäädännössä ja sen käsittelyssä. Ja voisiko tämä olla vastaus teidän mielestänne, kun kuluttajat vaativat, että jäljitettävyys olisi parempi? Onko lainsäädäntö hampaatonta? Voiko yritys sanoa meille, että ei se ollut meidän syytämme, koska emme tienneet toimittajistamme Eli kuka todellakin on vastuussa kuluttajaa kohtaan? Voimmeko ottaa käyttiin tähän uudelleenarviointiin, jota suunnittelette äh, kontrolliasetuksessa 882-2004, sorry, ei kun niin, ei 882-2004 mahdollisuus äh, tiukentaa seuraamuksia rangaistuksia, enemmän testejä ja valvontoja, riittääkö se, saako se markkinoilta pois pienet, vain pienet kulut, tuottajat, jo, jotka haluamme päästä markkinoille itse asiassa. Ja jos elintarvikeketju sääntöjä tietoisesti rikotaan, niin onko se riittävä syy? Lopuksi kiitos komissio vastauksestanne minun kirjalliseen kysymykseen asiasta, joka koski uudelleen merkintöjä. Haluaisin pyytää teitä lähtemään vuoropuheluun toimialan kanssa, koska paniikkireaktio, jo, joka ruokaketun osallistujilla tuli esille, että heitettiin ruokaa pois. Samaan aikaan kun kerrotte kirjallisesti, että tämä ei ole elintarviketurvallisuusongelma, vaan merkintäongelma. Ja sen vuoksi lasagne ja lihapullat olisi voitu merkittää uudelleen ja niitä olisi voitu myydä. Tietysti Euroopan lainsäädännön mukaan. Pyydän sanokaa tämä niille, jotka ovat heittäneet pois kriisiaikana miljoonia tonneja syötävissä olevaa hyvää ruokaa ja ovat johtaneet kuluttajia sanomalla, että se on elintarviketurvallisuusasia, vaikka se ei ole. Lähtikää keskusteluun heidän kanssaan. Kiitos. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Commissioner. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos äh, komission jäsen. Euroopassa käytetään erittäin paljon alkoholia ja se on, alkoholi on 25-29-vuotiaiden joukossa yksi suurimpia kuolema aiheuttavia asioita. Minä olin tänään tällaisessa seminaarissa, jossa käsitellään Euroopan alkoholiongelmaa ja jossa käytetään hintapolitiikkaa kansanterveyden suojelemiseksi. On todella surullista, että vaikkakin pääosasto maatalous yritys, terveys ja verotus. Kaikki oli kutsuttu tähän seminaariin kello 16.45, että kukaan komissiosta ei ole paikalla. Joten minä mietinkin, voisiko joku teidän palveluistanne, vaikka Rova Testori, jos joku voisi tulla tähän seminaariin, koska alkoholikysymykset ovat hyvin tärkeitä. Ja Skotlannissa eh, on käyty käyttää keskustelua ja meillä on Skotlannin äh, terveysministeri paikalla. Tehän tiedätte, että Skotti ähm, viskiteollisuus on viemässä skottihallituksen äh, tuomioistuimeen. Tämä on asia, joka on otettava esiin. Niin, saitte ylimääräisen kutsun. Ei näin joka kerta kuitenkaan käy. Herra Arjas. Kiitoksia. Kiitäisin herra Bushia, että on tullut tähän valiokuntaan ja kerrotte myös työstä, jota on tekeillä työryhmän koordinaattorina digitaalista sisämarkkinoista haluaisin ottaa esille, kuinka tärkeää työtä tehdään, kun pyritään lisäämään luottamusta, kuluttajan luottamusta digitaaliseen ympäristöön. Voisiko komissio voi kertoa verkossa kuluttajien oikeusta, tämä on minusta hyvä aloite. Sitten hintojen ilmoittaminen, tuoteselitukset on lisää myös luottamusta digitaaliympäristössä tarvitaan ja tässä näiden pitää toimia hyvin, jotta ei synny kielteistä vaikutusta, vastakkaista vaikutusta. Sitten te valiokunnan linjalla pyritte lisäämään luottamusta kuluttajien ja yritysten parissa ja erityisesti mitä tulee pk-yrityksiin. Kysymykseni kuuluu, mihin muihin aloitteisiin tässä mielessä, jotta saadaan aikaan luottamusta on olemassa jotta saadaan todelliset digitaaliset sisämarkkinat aikaan ja miten aiotaan ja varmistaa se, että nämä markkinat täyttävät tehtävänsä, jotka jotakin muuta. Ennen kuin komission jäsen vaistaa, niin seuraavat kolme, jotka me ehkä vielä saamme tähän mukaan Rio de Campos, Berra ja Charles de Mose. Olkaa te valmiita lyhykäisten tarkkojen kysymysten kanssa ja nyt komission jäsen saa vastata. Let me start with the horse meat scandal, because the horse meat scandal is a... Hevosliaskandaali on kuluttaja-asia. Joten se on asianmukainen foorumi keskustella asiasta. Ja vaikkakin kaikki testit suoritettiin, komissiohan testejä suositteli yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, ja vaikka olisi suositus, niin komissio ei pystynyt pakottamaan jäsenvaltiota tekemään testejä vaikka se osa, ne osa rahoitettiin 75 prosenttisesti. Kaikki jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä, se täytyy sanoa, ja kolmas osa teki enemmän testejä kuin mitä komissio suositteli. Esimerkki Saksa, Siis vaadittiin 250 teki 850 UK testasi itse asiassa kaikki terastetut hevoset teurastamoilla. että ei pääse elintarvikeketjuun ollenkaan. Kaikki muut tekivät sama. En voi mainita kaikkia, mutta useimmat jäsenvaltiot menivät pidemmälle kuin mitä suositeltiin. Jos kysyisitte minulta, että onko riittävä jäljitettävyys lainsäädäntö vastaukseni niin on kyllä yksi esimerkki. Tämä surullisen kuuluisa biiflasanja, jota löydettiin brittimarkkinoilta. Muutaman tunnin kuluessa pystyttiin jäljittämään takaisin liha, mistä se alkoi, missä varastoitiin, missä jalostettiin ja päätyi brittisupermarkettiin sinne. Kysymys siitä, että pitäisikö nyt laajentaa alkuperämerkinnän paikkaa tuoreesta naudanlihasta, muista tuorelihatuotteista, koska tulevina kuukausina sitä laajennetaan nyt sitten vuohiin, lampaisiin ja porsaanlihan. Sianlihan pitäisikö sitä laajentaa, että se, niin että se kattaisi myös jalostetun lihan? Kysy ei oikeastaan jäljitettävyydestä, vaan kysymys paremmasta avoimuudesta ja enemmän tietoa kuluttajille. Mutta epäslihaskandaali olisi tapahtunut, vaikka meillä olisikin ollut tämä alkuperä merkintäjärjestelmä käytössä. Eli siinä vääristettiin teste, merkintöjä, tai siis ennen testiä ei edes tiedetty, että mistä lihasta oli kyse. Testattiin bakteereja, mutta ei siihen mennessä ollut sitten testattu lihan koostumusta. Nyt voidaan testien ansiosta voidaan sanoa, että oli leimattu, merkitty nauraliaksi, mutta 20 prosenttia oli hevosia. Mutta nyt sitten jäsenvaltiot ja parlamentit ovat enemmän määrin tämän lainsäädännön puolesta. Helpoin asia on sanoa kyllä, toimin kansantahdon mukaan, yleisen tahdon mukaan, niin tietysti otetaan huomioon, mutta minun silti täytyy odottaa vaikutusten arviointi, analyysi, raporttia. Parlamentti oli sille antanut kohdepäivämääräksi tämän vuoden lopun ja yritämme saada kertomuksen valmiiksi kesän loppuun mennessä, kolme kuukautta aiemmin siis. Ja sen raportin perusteella, kertomuksen perusteella sitten toimimme. Se on eri näkemyksiä ja valtioiden keskuudessa siitä, että pitäisikö menettelytapa hyväksyä. On sitä, jotka ovat kirjallisestikin olleet sitä vastaan. On niitä, jotka ovat sen puolesta. Ne, jotka olivat aiemmin vastaan, ovat puolesta. No näinhän politiikassa käykin. Joskus myöskin hallintorasitteet täytyy ottaa huomioon, jonka se aiheuttaa. Mutta kuten sanoin, maatalousvaliokunnalle minulla on tässä avoin mieli tässä asiassa. Katsotaan nyt sitten, mitä meillä raportoidaan hallintorasitteesta ja kuluista tälle toimenpiteelle. Tietysti äh, helpompi on sanoa, että tämä lelu PSU-kone se tehtiin Kiinassa, Maltalla tai Saksassa mieluummin kuin että olisi jauheliha. Ja merkitään, että tämä oli osittain romanialaista, osittain saksalaista, osittain maltalaista. Ja että merkintä viittaa joko siihen, että missä eläin syntyi, missä se jalostettiin, kasvatettiin, teurastettiin. Ja se sitten soveltuisi myös lihajalosteisiin. Mitä ehdotamme? Nyt niin vain sattui, että ehdotimme pakettia, jota ei ole vielä hyväksytty komission sen kollegiossa, mutta toivon, että tulevina viikkoina se hyväksytään. Ehkäpä tässä kuussa. Tähän pakettiin kuuluisi monia alueita, terveyteen, eläinten terveyteen, mutta viralliset valvonnat. Eli nyt tartuimme tilaisuuteen ja sanomme, että ei pitäisi tyytyä pelkästään siihen, niin kuin sanotaan direktiiveissä, että että rikosseuraamukset, aina kun lakia hyväksytään, ne pitäisi olla estäviä ja asianmukaisia oikeasuhtaisia. Pitäisi mennä pidemmälle ja sanoa, että raharangaistuksen pitäisi estää sitä, mitä rahallista voittoa on saatu rikoksesta. Eli jos nyt on joku, joka nyt tuosta peukalannut merkintää, sitten merkinnyt jotain nauralihaksi, kun oli 24 prosenttia hevoslihaa. Tämä oli väärennös. Ja ihan vain saadakseen kaupallista voittoa, koska naudanlihahan maksaa paljon enemmän kuin hevoslihaa. Niin sitten rahallisen seuraamuksen pitäisi olla ainakin yhtä suuri kuin mikä oli tämä taloudellinen hyöty. Niin, että rikos ei kannata koska jos on vain pieni rangaistus, tai niin kuin minulle on kerrottu, tai enemmän tapahtunut, että ihmiset, jotka on tuomittu väärännöksistä merkinnöissä, niin itse asiassa pystyvät jatkamaan tällä alalla ja tässä ammatissa, ettei edes väliaikaisesti peruutettu lupaa, toimilupaa. Jos näitä vääriä viestejä annetaan, niin se osoittaa, että rikos kannattaa, eikä niin, että ei kannattaisi. Toinen ehdotus, joka pakettiin tulee, on velvoittaa tietyt tarkastukset tietyissä tapauksissa. Hevaslihan tapauksessa jäsenvaltiot tekevät enemmän kuin mitä suosittelemme. Mutta siltikin tämä on komission ehdotus, suositus edelleen. Eli näissä erityistapauksissa, jossa ongelmia tulee esille, meillä pitäisi olla valta velvoittaa tietyt valvontatoimet. Kuten tiedätte, kun Saksan ministeri sanoi jotain samanlaista, mitä äsken sanoitte, sitten tuli eh, paljon keskustelua siitä, että alemmat tuloluokat, heidät laitetaan syömään hevoslihaa, kun he eivät sitä halua syödä. Minun kantani oli, jokainen jäsenvaltio saa kohdella näitä takavarikoituja tuotteja niin kuin haluaa. Niin kauan kun on asianmukainen merkintä, niin kauan sitten ei ole mitään vikaa siinä, että tämä takavarikoitu liha jaetaan kenelle kuka tahansa sen haluaa syödä. Edellyttäen, että tiedetään mitä syödään ja tiedetään jotain sellaista, mikä syötävää on. Sam- eli on hyvin varovainen siis tässä, mutta samaan aikaan en ollut täysin hiljaa eikä aan. Kuitenkin ilmaisin mielipiteeni asiasta myöskin alkoholi sitten. Niin alkoholista aloin puhua. Voin vakuuttaa, että joku sanko pääosastolta tulee paikalle kokoukseen. Sori vaan, jos emme aikomuksestamme kommunikoineet aiemmin. No niin, vaikkakin keskitymme niin paljon tupakkaan, ja se on helpompi kohde kuin alkoholi. Miksi? Koska alkoholin väärinkäyttö on tietysti haitallista. Yksikin savuke on tietysti haitallista. Mutta ei pitäisi olla itse tyytyväisiä tähän argumenttiin ja sanoa, että koska vain alkoholin väärinkäyttö on vaarallista, niin pitäisi keskittyä vain tupakkaan. Meillä on strategia. Kun se kuluu umpeen, niin sitten laadimme uuden strategian. Sitten maksimiyksikkökustannus. Meidän yksikkeemme tekemät selvitykset ovat osoittaneet, että monissa kysymyksissä finanssipoliittiset toimet toimivat parhaiten. Ajattelin, että valistuskampanjat olisivat tehokkaammat, mutta selvitykset osoittavat itse asiassa, että oli kyse sitten tupakasta tai muusta, niin sitten kun hintaa nostetaan, niin silloin kulutus pienenee. Joissakin maissa on myöskin äh, perunasipsien hintaa nostettu, kun se on haitallista terveydelle. Jos kysytte henkilökohtaista mielipidettä, niin olen minimihinnan puolella, minkä mainitsette. Tietysti Euroopan tasolla täytyy nyt sitten nähdä, että tarkastella, että onko tämä sopusoinnussa sisämarkkinoiden hengen kanssa ja perussopimusten kanssa, ja en voi antaa komission mielipidettä tähän kysymykseen, koska yhteistä kantaa tähän ei ole. Se oli vain henkilökohtainen mielipiteeni. Right, um, so just... Um... No niin. Me varmaankin saamme nopeasti kolme kysymystä tähän vielä. Kreede, professori Kreede Campos, Berra ja Charles de Mose erittäin nopeasti. Äh, Kiitoksia komission jäsen. Yksi kysymys vain. Nyt kolmen, neljän vuoden ajan komissio on tarkastellut rajat ylittävää terveysdirektiiviä, niin kuin parlamenttikin on tehnyt. Kyseinen direktiivi hyväksyttiin kaksi vuotta sitten – mutta vieläkin tarvitaan käytännön toimia, jotta varmistutaan siitä, että mitä sisämarkkinoihin tulee ja terveysalaan, niin toimitaan niin tehokkaasti kuin tar- on tarvetta. Kukaan ei tästä direktiivistä ole juurikaan puhunut viimein aikoina. Onko nyt se, että se ei mitään kuule hyvä vai huono uutinen? Iltapäivän lyhin kysymys. Sitten Rova Berra. Vielä, koittakaapas löydä vielä paremmaksi. Merci, euh, monsieur. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Palaisin lyhyesti kahteen kysymykseen. Ensinnäkin asetus lääkinnäistä laitteista ja in vitro laitteista. Olen siitä, näistä kysymyksistä esittelen tässä valiokunnassa. Haluaisin ensinnäkin kiittää komissiota sen tekemästä työstä. On saatu aikaan laadukas teksti kuitenkin kaikkein riskialtteimpien laitteiden markkinointi, markkinoilla saattaminen ei tunnu sopivan kenellekään, ei teollisuudelle, ei potilasjärjestöille. Ja näyttää myös siltä, että kun jotkut lääkinnälliset laitteet, joihin liittyy suuria riskejä, jotka ovat innovoivia, niin ainoa asiantuntemus eri tahoilla ei vielä riitä siis näillä laitoksilla, joilla tästä ilmoitetaan, haluaisin kysyä teiltä eh, tästä lähestymistavasta, joka koostuu siitä, että toimitaan riippumattomalla tavalla ja kollegiaalisesti. Sitten vielä tästä tekstistä, mitä tulee eh, neutraaleja laitteita, joilla ei ole lääkinnällisiä vaikutuksia, niistä ei puhutakaan tässä tekstissä. Voidaanko ne ottaa tähän tekstiin ollenkaan mukaan, koska Tässäkin on kyseessä ongelma, joka on ehkä aika iso tulevaisuudessa vielä. Komission täytyy lähteä. Komission jäsen täytyy lähteä. Hän sai kyllä teidän viestinne. Ja annan Charles Moslekin vielä mahdollisuuden nopeaan viimeiseen kysymykseen. Anteeksi nyt Rova Berra, mutta minä sanoin, että teidän pitää olla nopea. Kiitos. Ottaen huomioon, kuinka vähän aikaa on, niin haluaisin vain kommentoida. Kiitos siitä, että te tulitte että te olette tehneet tämän kuluttajasuojapaketin. Me teemme parhaamme, jotta saamme vietyä tämän asian päätökseen tämän mandaatin aikana, koska se on tärkeää. Ja viime viikolla me teimmekin aikataulun tälle työlle, joten me uskomme, että on mahdollista viedä tämä ehdotus päätökseen tämän mandaatin loppuun mennessä. Eli viekää tämä signaali eteenpäin. Minulla oli paljon kysymyksiä, mutta kun oli aikaa, niin vain kommentti. No Campo, joskus kun ei ole uutisia, niin se onkin hyvä uutinen sinällään. Kyllä, olemme syvästi asiaa pohtineet siksikin, koska minun mielestäni tärkeä päivä on lokakuussa silloin, kun tämä rätylittävä direktiivi tulee voimaan. Nyt jo teemme vertaisanalyysejä niin, että kun direktiivi tulee voimaan, ja tietysti jotakin alkuvaikeuksia tietysti alussa tulee olemaan, niin hoidamme nämä ongelmat ennen kuin niitä ehtii syntyäkään. Vieläkin uskon, että yleensä ihmisistä olisi parempi, että saavat omassa maassaan hoitoa tiedettä, tuntee, miten asia siellä toi, asiat toimivat, teillä on perhe lähellänne, mutta samanaikaisesti meidän pitäisi ryhtyä kuitenkin tiedotuskampanjan ja kertoa potilaille heidän oikeuksistaan tämän direktiivin seurauksena. Tässähän direktiivin kerättiin oikeuskäytäntöä Euroopan unionin tuomioistumista. Mitä parlamentin ja neuvosto tässä tekivät, oli tavallaan yhdistää yhden välineen alle, mikä oli ollut tätä tuomioistuimen aikaansaamaa oikeuskäytäntöä. Ja meidän pitäisi olla valppaina direktiivin kohdalla, koska olen varma, että jotkut hallitukset yrittävät tehdä vaikeaksi, että annetaan tällainen etukäteislupa hoidolle, tai vaaditaan sitä, vaikka sitä ei kuuluisikaan vaatia, tai kuinka paljon pitää, pitää, pitää maksaa, koska jos Belgian vaikka menee Saksaan, hän saa korvauksen Belgian belgian tariffien mukaan eikä Saksan tariffien mukaan. On tällaisia ongelmia, joita varmasti tulee esiin, mutta yrimme, pyrimme niitä ennakoimaan Varmasti tullaan tästä keskustelemaan seuraavassa virallisessa Vilnan terveysministerin kokouksessa. Olen ottanut yhteyttä puheenjohtajavaltioon, että tämä asia otettaisiin esityslistalle, koska puheenjohtajavaltio Liettua tulee olemaan vastuussa direktiivin täytäntöönpanosta. Tarkoituksena on, että 25. lokakuuta on ihan tavallinen päivä, eikä mikään kriisipäivä, mitä tulee rajat ylittävään terveysdirektiiviin. Sehän kattaa muitakin aloita, täytyy sanoa, mutta tämä on tämä pää asia. Yksilön oikeus hakea hoitoa ulkopuolelta. Joskus hän tarvitaan etukäteislupaa ja saavat sitten korvauksen ö, oman maansa sairauskassasta. Niin Rova Vera, kompromissit tai etukset, joita valiokunta on tehnyt lääkinnällisistä laitteista, niin varmasti voimme löytää kompromisseja – ja olen jo kertonut henkilökunnalle, että todennäköisesti kompromissi saadaan aikaan ja se tulee tyydyttämään molempia osapuolia, myös saanko pääosastoa. Yes, yes. I, I hope that the product... Toivon, että tuoteturvallisuuslaki menee läpi parlamentissa, mutta koska olen Milloin on, niin tiedän, että ensi vuonna joitakin vaalien takia parlamentin toiminta hidastuu tietysti, mutta mitä olemme onnistuneet saavuttamaan seuraavan seitsemän kuukauden aikana, sillä on suuri merkitys Euroopan lainsäädännön on kyse sitten tuoteturvallisuudesta vai mistä tahansa. Kiitoksia. Good. Well, thank you all very much. I'm sorry I had to rush. So... Kiitos anteeksi, että jouduin teitä hoputtamaan, mutta me onnistuimme saamaan tässä koko joukon asioita ja saimme ennätysmäärän kysymyksiä ja te ehditte niihin vastata ja tiedämme, että teidän täytyy lähteä. Kiitokset todellakin. Oli ilo saada teidät joukkoomme ensimmäisen kerran ja toivottavasti tulette uudelleen. Kiitos. Uh, just to update you, um, colleagues, that Mr. Tajani is... Um... Komission jäsen Tajani on ollut vastaamassa kysymyksiin uh, puolustusasioiden alivaliokunnassa. Ja he ylittivät ajan myös. Me lähetimme sinne viestin, että haluaisimme nähdä hänet mahdollisimman nopeasti, joten uh, koittakaa nyt kestää.

Uh, so, colleagues, uh, Mr. is now here, so um, if I could... No niin, hyvät kollegat, herra Tajani on paikalla, käykää paikoillenne. Puhujalista on auki, joten olen varma, että koordinaattorit haluavat puhua, Roitova, Koratsa Bilt, no todennäköisesti kaikki, jotka ovat paikalla olettaisin jos koordinaattorit suostuvat, koska kolme koordinaattoria on paikalla, että varmaan käytämme hieman koordinaattoreiden aikaa, koska varmaan me pystymme pienemmässä ajassa kuin puolitoista tuntia käymään lävitse koordinaattoreiden kokouksen, joten meillä on tässä noin 40 minuuttia aikaa. Ja Gebhardt ja Schwab ja Ryyle puolistalle. Minä vain tässä. Joten tervetuloa Antonia Tajani meidän kokoukseemme. Meillä on paljon mielenkiintoisia asioita, joita käsittelemme teidän vastuualutanne, nimenomaan sisämarkkinat, markkinoiden valvonta, ja koko joukko muitakin projekteja, joiden parissa työskentelemme Rova Weilerin liittyen radiovälineisiin. Sitten äh, on äh, moottoriajoneuvojen katsastusasiat ja sen lisäksi laadumme lausunnon teollisuus äh, valiokunnalle KARS 2020 strategiasta, joten tässä nyt on hyvin paljon kaikenlaisia asioita. kertokaapa te nyt nopeasti, mitä teidän suunnitelmanne ovat tämän mandaatin aikana. Tämä on nyt varmasti viimeinen kerta, kun meillä on mahdollisuus teidät tavata. Kollegoilla on teille varmaan paljon kysymyksiä, mutta ei välttämättä yhtä haastavia kuin alivaliokunnasta. Joten okei, okay, Rova Weiler myös tänne esityspuhelistalle. No niin, saatte puheenvuoron. Kertokaapa meille teidän suunnitelmistanne ja sitten on kysymysten vuoro. Caro Presidente, e mi scuso per il ritardo. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi tästä pienestä myöhästymisestä. Minulla oli pitkä polveileva monimutkainen puolustuspoliittinen keskustelu ja komissio tulee esittämään puolustusteollisuusehdotuksensa pian ja siksi jouduin jäämään vähän pidempään toiseen valiokuntakokoukseen. On suuri ilo niin kuin aina tulla tähän valiokuntaan niin kuin olette kuulleet Antonio Borgilta tänä iltapäivänä jo, niin minä haluaisin antaa teille tietoja tuoteturvallisuudesta, markkinavalvonnasta. Helmikuussa hyväksyttiin tämä ehdotus sen ydin on siinä, että pyrimme varmistamaan sen, että turvallisuuden taso on korkealla ja talous saa vauhtia ja palvelee näin mahdollisimman hyvin kansalaisia. Ikävä kyllä on monia tuotteita, jotka eivät ole turvallisia. 2011 RAPEX-järjestelmä aktivoitiin 1556 kertaa. Löydettiin vaarallisia tuotteita markkinoilta tekstiiliteollisuudesta 21, 7 prosenttia, prosenttia leluja, moottoriajoneuvo 11 prosenttia, 1,8 prosenttia sähkö, kotitalouskoneita. Meidän pitää olla varsin varovaisia silloin, kun täällä saattaa olla vaikutuksia kansanterveyteen. Meidän pitää varmistaa ihmisten turvallisuus ja terveys, se on aivan avainkysymys. Meidän pitää toimia myös rikollisuutta vastaan, koska varsin usein kun näitä tuotteita myydään, niin kauppa on rikollisjärjestöiden käsissä niin EU:ssa kuin muuallakin. Tämän takia kaiken toimintamme, mitä tulee lainsäädäntöön ja poliittisiin aloitteisiin, aloitteisiin niin tehän muistatte, että komissio on tällaisia aloitteita EU-ssa väärennyksiä vastaan. Ja näin myös pyritään selittämään kansalaisille, mihin, mitä aloitteita on tehty ja minkälaisia riskejä liittyy, kun ostetaan väärennettyjä tuotteita. Sitten toinen asetusehdotus liittyy markkinaseurantaan. Sovellusala on varsin laaja. Tässä kyse ei ole vain kuluttajatuotteista, vaan myös ammattikäyttöön tarvittavista tuotteista. Tässä tarvitaan harmonisointuja standardeita. Yrimme, yritämme tässäkin yksinkertaista olemassa olevaa lainsäädäntöä, markkinavalvontaa, hallinnoi eri tyyppiset lainsäädäntöosuudet. Sen takia meillä on yksi ainoa teksti, joka sääntelee aluetta. Tarkoituksena tässä on tehokkaampi koordinaatio valvontaviranomaisten kesken. Näin pyritään saamaan vauhtia tiedonvaihtoa eri viranomaisten kesken, erityisesti mitä tulee valvontatyön tuloksiin. Olen perustamassa myös eurooppalaista markkinaseurantafoorumia, jossa on mukana viranomaisia kaikista jäsenvaltioista. Mukana on myös maailman edustajia tässä paketissa asetusluonnoksessa koskien seurattavuutta toinen, joka liittyy markkinavalvontaan. Tähän liittyy myös toimintasuunnitelma, jossa on 20 suoraa toimenpidettä, joilla saadaan kuluttajatuote, markkinat turvallisemmiksi. Me haluaisimme käyttää myös turvallisuustestejä, joita on jo käytössä joissakin jäsenvaltioissa. Me myös haluamme niitä käyttöön muissa jäsenvaltioissa, emmekä kuitenkaan haluta niitä ö, turhaan toistetaan. Olemme kehittäneet kriteerejä, joilla saadaan aikaan todellista tehokasta valvontaa ja näin näemme paremmin, missä tarvitaan välintuloa, milloin pitää parantaa valvontaa. Me teemme työtä myös erityisen, erityismetodologian kohdalla, jotta voimme parantaa valvontaa teknologisten tuotteiden kohdalla ja innovatiivisten tuotteiden kohdalla. Joskus arviointi on vaikeaa näiden tuotteiden kohdalla. Komissio pystyy tekemään, toivomme, että pystyy tekemään ehdotuksia myös Rova Pietikäisen ja Rova Schaldemosen ehdotuksesta niin, että äh, voimme tehdä hyvää yhteistyötä heidän kanssaan sitten teollisista tuotteista. Tämä on yksi tärkeä kysymys tällä kaudella minulle. On olemassa yleinen tahto komissiossa yksinkertaistaa ja päivittää olemassa olevaa lainsäädäntöä teollisuuspolitiikassa olemme korostaneet sitä, että täytyy saada aikaan tällainen kilpailukykytesti ja myös terveystarkastus pitää tehdä olemassa olevasta lainsäädännöstä. Pitää analysoida kerrannaisvaikutuksia, joita lainsäädännöllä on. Tässä meidän työmme perustuu vaatimuksiin ja ongelmiin, joita on pystytty identifioimaan eri tahojen toimesta, kuluttajien, teollisuuden edustajien, kohdalla. Julkinen kuuleminen tehtiin 7. helmikuuta. Samanaikaisesti olemme edenneet siinä, miten arvioimme lainsäädäntöä teollisten tuotteiden kohdalla. Ja alustavat tulokset ovat valmiita kesäkuun lopussa. Lopulliset tulokset saadaan kesän jälkeen. Toinen tärkeä alue alakohtaisen lainsäädännön uudista, re, u, ta, tarkastelu, uuden tarkastelu. Haluaisin kiittää teidän valiokuntaanne tässä yhteydessä teidän tekemästänne työstä. Olet toiminut tässä yhteistyössä meidän kanssamme. Tämä on tärkeä plussa koko unionille. Niin kuin näette tästä tekstistä, joka parlamentin on nyt Teimme työtä vuosittaisen ohjelman kohdalla, jotta saataisiin aikaan eurooppalainen standardointi. Tähän on kaksi päätavoitetta, avoimuus mitä tulee mandaatteihin koskien standardeja ja sitten tarvitaan objektiivisia tavoitteita. Työohjelma esimerkiksi tulee yhdistämään standardointi, standardoinnin ja teollisuuspolitiikan standardoinnin ja tähän liitetään myös prioriteettialueet, joilla pitää, joihin pitää puuttua. Tämä kertomus saadaan kesän loppuun mennessä. Tästä kaksi käytännön esimerkkiä standardoinnista, mikä vaikuttaa huomattavalla tavalla ihmisten arkipäivään. Ensinnä äh, yksi ainoa laturimalli. Olen tyytyväinen työhön, jota on tehty yhteisymmärrys muistiosta koskien yli tätä laturikysymystä. Tähän asiaan on reagoitu tyydyttävällä tavalla. 90 prosenttia uusista puhelinmalleista markkinoilla – tässä on pyritty varmistamaan, että on että voidaan käyttää yhteensopivia latureita. Näin ollen minä pyysin allekirjoittajilta, että pidennettäisiin tekstin voimassaoloaikaa. Ikävä kyllä, huolimatta ponnisteluistamme allekirjoittajat yhteisymmärrysmuistiossa eivät ole ilmaisseet tahtoaan jatkaa tämän suuntaisesti. Minä pyysin, pyysin että pääosasto laatisi tutkimuksen ja arvioisi saatuja tuloksia tähän mennessä. No, mitä eri vaihtoehtoja sitten on käytössä, että voidaan taata seuranta tässä asiassa? viime viikolla kahdeksan puhelinvalmistajaa allekirjoitti kirjeen, jossa he sanoivat, että olivat valmiit etenemään tämän muistion mukaisesti, siis ilmeisesti eh, komission toimesta he ovat ymmärtäneet, että ehkä pitäisi nopeuttaa hiukan toimintaa, jotta saataisiin aikaan sopimus. No tämä on mistä hyvä asia. Niin kauan kuin sopimusta ei ole asiasta, minä jatkan vaikutusarviointia niin tiellä. Joskus pitää hiukan ehkä korot, korottaa ääntä, jotta käy selväksi, mitä halutaan. Tässä kuitenkin kuluttajat tästä hyötyisivät koska tämä koskee tietysti kännyköitä, matkapuhelimia, mutta myös älypuhelimia, unohtamatta muita laitteita, kuten tabletti, tietokoneet ja niin edelleen. Mitä tulee sitten sähköautoihin. Tähän viittaa myös kaas 21 ohjelman. 2010 me pyysimme, että löydettäisiin ratkaisuja yhteen toimivuuteen näiden ajoneuvojen latauslaitteissa. Oli erilaisia kantoja Italiassa, Ranskassa ja niin edelleen. Italian teollisuus puolsi saksalaista ehdotusta ja niin edelleen. Tämä on aika monimutkainen tilanne, yksimielisyyttä ei saatu aikaan. Sitten Senseläkin työryhmän kom- äh, lausunnon jälkeen oltiin sitä mieltä, että mitään huomattavaa eroa näiden kahden tyyppisen latauslaitteen välillä ei ollut. Me siis päätimme, että täytyy tehdä lainsäädäntöehdotus, että voidaan taata yhteen toimivuus näiden sähköisten autojen latauslaitteissa koko Euroopassa. Ja vielä lopuksi niin kutsuttu e-call. Tehän tiedätte, että on tällainen uusi lainsäädäntöehdotus asiasta. Tässä otamme huomioon teidän parlamenttinne suositukset viime vuoden kesäkuulta. Vaihtoe, vapaaehtoinen lähestymistapa on tässä osoittautunut riittämättömäksi jälleen. Tässä on kyseessä uuden tyyppinen palvelu, so, äh, äh, hätänumero 112 Tämä on tulee voimaan 2015. Me olemme tehneet kaksi lainsäädäntöehdotuksesta. Yksi asetus, joka tekisi pakolliseksi tämän järjestelmän hätäpuhelut koko Euroopassa. Ja tässä käsitellään myös kansallisia pelastuspalveluita. auton rakentaja, autovalmistajat, operaattorit, pitää saada myös tähän mukaan tähän hätäviestintäjärjestelmän laatimiseen. Sitten maksuviipeistä vielä 16. maaliskuuta oli viimeinen päivä siirtää direktiivi kansalliseen lainsäädäntöön. Tällä hetkellä on 18 jäsenvaltiota, tai vain 18 jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet, että ne ovat siirtäneet tämän säädöksen kansalliseen oike- la- lakinsa. No tämähän on vitsi. Olemme kyllä varsin hyvällä tiellä. Tiedotuskampanjat on aloitettu kaikissa jäsenvaltioissa. Mukana on kansalaiset, mukana otetaan kansalaiset yritykset ja niin edelleen. Näin jokainen tuntee yhteisön kannan. On selvää, että joissakin jäsenvaltioissa kynnykset ovat alem, alha, alhaisemmat, mitä tulee maksuviivästyksiin. Mutta 30 päivää on kuitenkin tämä aikaraja. Joissakin maissa pitää maksaa 15 päivää, on hyvä asia, ei tarvitse siirtyä 30 päivään, koska näin todetaan 30 päivää on sitä maksimiaikamäärä, joka saa mennä laskujen maksamiseen. Tämä ei lainsäätäjällä mielessä. Lainsäätäjähän halusi auttaa yrityksiä tässä asiassa. Jos, jos jossain jäsenvaltiossa on tiukempia sääntöjä, niin sen parempi. silloin ei pidä muuttaakaan asioita, jos asiat ovat hyvin ja säännöt vielä tiukempia. Me omalta puoleltamme kiinnitämme huomiota siihen, että direktiiviä sovelletaan yhtäläisellä tavalla koko unionin alueella. Ja vielä minä tulen kiinnittämään aivan erityistä huomiota joihinkin maihin, ajattelen tässä erityisesti omaa maatani, jossa maksuviipet ovat varsin huomattavia ja siksi pitää todella olla valppaana, koska ei ole varaa siihen, että yritykset tekevät konkurssin vain sen takia, että laskuja ei makseta. Joten pitää antaa hyvää esimerkkiä erityisesti julkisella sektorilla. Sielläkin tapahtuneita näitä viivästyksiä. Kiitoksia. Kiitos äh, oikein paljon. Kiitoksia. Meillä on koko joku kysymyksiä teille. No niin, ketkä haluavat nyt puheenlistalle? Ketkä ovat täällä nyt? So we're going to have uh, Mr. Schwab, Mrs. Gephardt and uh, Mrs. Rula. Uh, then I have Mrs. Reuter, Mrs. Kratza-Bilt, uh, and Mr. Alias. And then I'm, I have Mrs. Weiler and Mrs. Cagnetti. Uh, anybody, and Mrs. Le Grip. Anybody else? Onko muita? Ei, hyvä. Joten kolme kierrosta. Kolme kertaa kolme. Schwab, Gebhardt ja Ryle. Ja aika lyhykäisiä kysymyksiä, niin silloin meillä on aikaa myös äh, käynnistää koordinaattoreiden kokous. Eli koordinaattorit, tietäkää, että nyt käytetään teidän kysymystänne. Herra Schwab. No puheenjohtaja, te tiedätte, että minä yritän aina puhua naulan kantaan. Oli ilo, että olette täällä. Minusta tämä e, ehdotus e, rekkoihin ja tämä e, niiden harmonisoidut ja yhtäläistetyt rekisterinumerot ovat hyvin tärkeä, tai rekisterikilvet ovat hyvin tärkeä Euroopalle sisämarkkinoille. Kaksi kysymystä kuitenkin muihin aiheisiin, jotka ovat hieman vanhempia. Ensinnäkin me haluaisimme tehdä kysymyksen siitä, että mitä tulee tähän maksuviivedirektiiviin Saksassa. Monet kollegat ovat tästä äh, huolissaan. että Saksassa lakia pitäisi muuttaa. Me olemme sitä mieltä, että näin ei pidä olla, mutta että komissio ja komission jäsen vahvistaisi tämän ajoissa niin, että Berliinissä ministerit saisivat tämän tiedon, joten ehkä te voisitte jo nyt kertoa tämän meille suullisesti. Toisekseen rakennusteollisuus. Mehän päätimme juuri rakennustuotedirektiivistä. Meillä on tiettyjä standardeja ja säätelyitä, joista komissio ei vielä ole päättänyt. Niitä ei ole selvitetty vielä. Ja esimerkiksi rakennustuotteiden tuottajilla on ongelmia saisimmeko mahdollisimman nopeasti tähän selkeyttä. Kiitos. Thank you very much. Uh, Mrs. Gebhardt. Kiitos. Sitten Gebhardt. Uh, kiitos herra Tajani selkeistä sanoista ja kiitos siitä, että teette selväksi sen, että Saksassa uh, laki ei täytyy muuttaa, mitä tulee maksuviivästyksiin. Ja ajanpidennys on tarpeen, koska juuri kuten selitittekin, mutta tuen sitä, mitä herra Schwab sanoi. Jos voisitte vielä kirjallisesti tämän ilmoittaa ministereille Berliinissä, niin se varmaan auttaisi, koska tämä on äh, tällainen keskustelu, jota EU-ssa käydään koko ajan, ja, mutta EU ei ole kuitenkaan vastuussa, ja mikä aiheuttaa pahaa verta yrittäjien keskuudessa, ja mielestäni se on tärkeä asia. Tästä yhteentoimivuudesta haluaisin teitä onnitella. Se on todellakin hyödyksi kuluttajille. Eikä pelkästään kuluttajia, kannalta, se on hyvä myös ympäristölle ja myöskin rahapussin kannalta kuluttajille. Siitä tulee paljon säästöjä. Nyt teollisuuspolitiikasta yksi kysymys. Minähän laadin sitä lausunnon valiokunnalle, myös päätämme huomenna. haluaisin myös teitä kiittää, että olette ottanut asian esille, koska tämä kriisi, talouskriisi on osoittanut, että ne ovat koviten koeteltuja valtioista, jotka keskit, ovat keskittyneet palveluihin. Ja siellä, missä on terve sekoitus tuottavuutta teollisuusalalla ja palveluissa, niin ne, heillä on parempi lähtökohta – se on sellainen pyre, jota pitää vielä vahvemmin eh, soveltaa. Ja siellä täytyy ryhtyä todellakin toimiin. Ja sitten Rova Ryyle. Oikeastaan nämä kysymykset on melkein selvitetty. Haluaisin vain liittää tähän rakennustuoteasetukseen, että Äh, herra Schwabkin puhui jo tästä näistä delegoiduista säädöksistä, niin että me saisimme tämän mahdollisimman nopeasti tänne, niin että voimme selkeyttää tämän oikeudellisen epävarmuustilanteen. I'll just, uh... No niin. Haluaako Dennis de Jong myös vielä puheenlistalle? Jos hän ei kuuntele minua, niin joku ehkäpä voi häntä tästä vihjata hänelle tästä mahdollisuudesta. Niin Mitä tulee maksuviiveisiin, herra Schwabin molemmat kysymykset saavat hyvin selvän vastauksen. Mikäli Saksalla on lainsäädäntöä, joka merkitsee sitä, että maksujen täytyy tapahtua nopeammin kuin 30 päivän sisälle, niin minun käsittääkseni Saksan ei tarvitse tätä muuttaa. Jos tästä on tehty kirjallinen kysymys minulle, minä tutkin sen sekä teknisesti että juridisesti. Mutta tulkinta on se, että on maksimimääräaika ja jos joku maa haluaa lyhyemmän, se on mahdollista. Rikkomus olisi se, että tätä pidennettäisiin. Toki täytyy tässä toimia muutenkin direktiivin mukaisesti, kyllä te muistanette tämän. Mutta mikäli jollain maalla on lyhyempi määräaika, niin se on ihan ok. Tärkeää on, että direktiivi muilta osin myös että sitä noudatetaan. Jos te olette lähettäneet kirjallisen kysymyksen komissiolle, te saatte vastauksen. Ja minä toteutan sitten, tai selvitän sitten oikeuspalveluiden kanssa niin, että me voimme selkeyttää tilannetta ja katsoa. Ja sitten selittää, millä tavalla Saksan pitää tämä asia ratkaista. Kun palaan toimistolle, niin pyydän, että otamme yhteyttä Saksan ministeriöihin niin, että voimme ratkaista tämän asian. Minä puhun, puhuin pääjohtajani kanssa ennen kuin tulin tänne tänään. Ja muu Eurooppa vaikuttaa ihan suostuvan kaikkeen tähän. Jopa Suomesta kuulin, että nyt täytyy ruveta maksamaan viivästymismaksuja ja sen voikin tulla kalliiksi. No, mutta meillä on erilaisia määräaikoja. Filosofia tässä lainsäädännössä on se, että saadaan selkeät vastaukset asioille. Ei se, että yritykset menisivät äh, konkurssiin, kun ne eivät saa rahojaan. Mutta jos on lyhyemmät äh, määräajat, niin se ei ole rikkomus. Mutta minun oikeudellinen yksikköni selvittää asian. Jos te olette esittäneet kysymyksiä, niihin vastataan. Mutta jo tänä iltapäivänä pyydän pääosastani ottamaan yhteyttä Saksan hallitukseen, jotta voidaan selventää tämä asia. Dei prodotti di costruzione. Sitten mitä tulee näihin rakennustuotteisiin, voin sanoa, että virallinen työ käynnistetään ensimmäinen heinäkuuta tänä vuonna silloin meillä on virallisesti oikeus tehdä se artiklan 68 mukaan. Se on tavallista yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa komission hyväksyttyä asian. Ja sitten tämä voi astua voimaan tämän vuoden syksyllä. Teemme siis yhteistyötä ja ensimmäinen heinäkuuta käynnistämme tämän työn muodollisesti. Uh, thank you. Uh, then... Kiitos. Äh, seuraavat kolme. Ja jos voisit olla todella lyhykäisiä kysymyksenne, Roitova, Koratsa Bild ja Arias. Roitova. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji panu komisaři za eh, to, co zatím dosud řekl. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää komissaaria hänen sanoistaan. Olen erittäin tyytyväinen tapaan, jolla olemme neuvotelleet yhdeksän direktiivin paketista yhdessä neuvoston ja puheenjohtajavaltion kanssa. Mutta minulla on kyllä kysymyskin, että se koskee asiaa, joka on ehkä vähemmän merkittävä, mistä tähän missä on puhuttu, nimittäin kesäaikaan. Pitäisi poistaa puheaika. Olen huomannut, että tämä, tästä olette te vastuussa. 95 artiklan mukaisesti kesäaikaa koordinoidaan sekin tasavallassa Meillä on tällainen kansalaisaloite. Ihmiset yrittävät kerätä miljoona allekirjoitusta eri jäsenvaltioista. Ja vastaus kysymykseen oli, että tämä on tarpeeksi tärkeä kysymys, mutta se kuitenkin kovasti vaivaa ihmisiä. Meillä ei enää ole samoja syitä kuin aikaisemmin, energiankulutus ja niin edelleen myös tiedotusvälineet ovat kääntyneet puolelle ja kysyneet, mitä komissio oikein voi tässä asiassa tehdä. Minä haluaisin kysyä teiltä, oletteko te valmis ollenkaan syvällisemmin tutustumaan tähän asiaan, koska monille poliitikoille näyttää, tämä tuntuu olevan vain tällainen pikkukysymys, mutta se kyllä vaivaa kansalaisia ja ellei komissio ole tässä rinnalla, niin voi tehdä sille mitään. Uh, no olipa näppärää tietää siitä, että Tajani on kesäaikana vastuu ministeri. En, en todellakaan tiennyt. Sitten Koratsa Bild. Chairman, Kiitos puheenjohtaja. Liittyy siihen, niin, jotka toivottavat tervetulleeksi markkinavalvontaehdotuksen uuden tasan. Niin, täytyy lisätä jotain maksumiehistyksistä, koska se on todellakin teidän BB-asiassa teidän mielilapsenne. Oppositiovuoksi Ruotsissa nyt halutaan, että otetaan pois sopimusvapaus tästä. Halutaan rajoittaa BB 30 päivää pakollinen. Kun olen kahta pientä yritystä äh, pitänyt, niin tämä ei ole hotelliliiketoiminnassa, ravintolaliiketoiminnassa, se todellakin vaikuttaa pk se ei ole toteutettavissa, niin ei pitäisi olla pakotettuja maksamaan, kun sama kassavirta ei ole sama kuin suurilla yrityksillä. Kun Schwab-mietintö otettiin käsittelyyn, niin siinä on tärkeää todellakin kysyä teiltä, että miten näette sen, että se henki siinä, mitä täällä hyväksyttiin, ja miten sitten eri, eri tavalla se on nyt käsitelty Ruotsissa ja oppositio on tästä kaapannut tämän asian itselleen panttivangiksi. Tuoteturvallisuudesta haluaisin kysyä selvennystä alkuperämerkinnässä. Kuluttajat todellakin haluavat jäljitettävyyttä enemmän, mutta mietin vain, että miten te näette asian, kun on kovin yhteenliittyneet globaalit jakeluketjut, jos voidaan suunnitella jäsenmaassa joku tuote valmistetaan konkreettisesti eh, eh, Aasiassa kokoonpano muualla, kaikki tekstiileihin, muihin tuotteisiin tämä pätee. Voidaanko tämä nyt tehdä niin, että saadaan lisäarvoa kuluttajille? Ja miten sitten PK-yritykset, olisiko heille että mm, äh, Voitaisiinko se tehdä digitaalisesti, sähköisesti? Voisitteko selittää minulle ehkä vähän paremmin? Koska jotkut ihmiset sanovat, kuten tiedätte, niin tämässä nyt päädytään siihen, että se vain estää kaupankäyntiä. Ja viimeinen sinä haluaisin noin todeta näin, että olette kovin sitoutunut naisten yrittäjyyteen tekniikan alalla ja kaikki pitäisi lukea haasteesta Digital Magazine-lehdessä. Kiitoksia tuosta naisille ja yrittäjyydelle. Yes herra eh, Kiitoksia. Kiitän myös varapuolelta Tajania. Ensin haluaisin mainita, että olen kovin ylpeä siitä, että voin perjantaina esitellä tämä eh, direkt eh, tämän nämä maksuviivedirektiivit siirtämisen kansallisen lainsäädännön Espanjassa ja mukana myös ministeri Soria Tämä, tästä, tämä tekee minut varsin ylpeäksi, koska meidän pitää tehdä tämä aloite PK-yrityksille. Ja tämä on hyvä käytännön näin PK-yritykset pääsevät vaikeasta tilanteestaan eh, pois. Olen aina puolustanut sitä, että PK-yritykset yritysten kohdalla pitää voida kilpailla yhtäläisin mahdollisuuksin, on kyse sitten suuremmista tai pienemmistä yrityksistä, niiden pitää myös voida osallistua julkisiin hankintoihin ja osallistua tarjouskilpailuihin. suuret yritykset kuitenkin pärjää paremmin kuin pk-yritykset ja mitä olemme tehneet digitaalimarkkinoiden kohdalla. Tämä voi auttaa myös pk-yritysten asemaa näin nekin voivat osallistua helpommin tarjouskilpailuihin. Jälleen kerran korostetaan digitaalista ympäristöä ja sisämarkkinoita digitaalisessa ympäristössä. Ne voivat vaikuttaa myönteisesti pk-yrityksiin ja ne voivat myös osallistua paremmin näihin erilaisiin hankkeisiin. Kiitoksia. Uh, no niin, nyt uh, komission jäsen saa vastata, mutta viimeinen kierros. Weiler, Kalnieti ja Le Grip. Onko muita? Ei. No niin, tämä oli sitten viimeinen ryhmä. Joten olkaapa valmiita lyhykäisten kysymysten kanssa, että Jaani vastaa tässä välissä nyt näihin kysymyksiin. Eh, per quanto riguarda l'onorevole Ritova, è la prima volta che mi viene... Ihan lyhykäisesti. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minun pitää puhua tästä kesäajasta. Otan tämän, kirjaan tämän vain muistiin. Ja sitten mitä tulee edustaja Koratsan ehdotukseen – Ruotsi on yksi niistä 18 maasta, joka on ilmoittanut komissiolle, että he ovat täytäntöön panneet direktiivin. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja kerron parlamentille ne maat, jotka ovat ilmoittaneet tämän komissiolle. Kypros, Malta, Italia, Alankomaat, Irlantia, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Bulgaria, Liettua, Suomi, Puola, Slovenia, Ranska, Itävalta, Viro ja Luxemburg. Niin, ja, jo, ja vielä Iso-Britannia. Nyt komissio arvioi tilanteen, jos syntyy, syntyykö tässä ongelmia vai tarvitaanko muutoksia tähän tekstiin, jos sitä ei voida täytäntöön panna oikealla tavalla. Ensimmäinen aloite on siis kehottaa muita jäsenvaltioita myös täytäntöön panemaan ei tätä minusta voida muuttaa sillä tavalla kuin te annoitte ymmärtää. Jos nyt on jotain, mikä parantaa lainsäädäntöä, se on yksi asia. Mutta kun nyt on eh, mahdollisuus eh, eh, yritykseltä yritykselle ja sitten poikkeussopimuksista, niin eihän se saa vahingoittaa yrityksiä. Täytyy huolehtia siitä, että samat säännöt koskevat sekä valtiollisia että yksityisiä. En minä usko, että tätä direktiiviä on sellaisella tavalla toimeenpantu. Sehän olisi ristiriidassa koko direktiivin kanssa. Mutta kaikki juridiset kysymykset selvitetään. Jokainen yksittäinen sana arvioidaan. Meidän täytyy katsoa, että tämä täytäntöön pannaan tasapainoisella tavalla. Sitä ei saa tehdä mutta luonnollisesti meidän täytyy tietää siitä, mitä tapahtuu. Minun yksikköni arvioivat tilannetta ja olemme jo laatineet eh, huomioita siitä, miten asia on täytäntöönpantu Italiassa. Mitä tulee Ruotsiin, niin me eh, olemme sitä vasta käsittelemässä. Informoin teille, mikäli tässä syntyy ongelmia. Sitten mitä tulee jäljitettävyyteen, me olemme ehdottaneet eh, lakitekstiä, joka käsittelee niitä pelkoja, joita VTO on ilmaissut komission vanhasta tekstistä liittyen jäljitettävyyteen. Vanhassa tekstissä oli nimittäin vaarana se, että ei anneta mitään takeita kilpailulle. Jäljitettävyysmerkintä oli tietyille tuotteille, mutta ei kaikille. Nyt me olemme laatineet uuden ehdotuksen, jota parlament tulee käsittelemään. Eli tässä on kysymys kaikista tuotteista, jotka valmistetaan Euroopassa tai joita tuodaan Eurooppaan. Niitä kohdellaan kaikkia tuotteita samalla tavalla. Sitten mitä tulee koottuihin tuotteisiin, niin koskee, niitä koskee tullikoodeksi. Viimeinen eh, tai pääasiallinen jalostus on se, mikä eh, on se tärkein. Eli jos ostaa puvun, joka on valmistettu Euroopassa, niin, mutta että on laitettu vain napit Euroopassa siihen, mutta kankaat tulivat muualta ja se on valmistettu Kiinassa, niin ei sitä silloin voida merkitä Euroopassa valmistetuksi. Mutta jos koko puku on tehty Euroopassa ja napit tulevat Kiinasta, niin sitten se on Made in Europe. Mutta nykyinen tullikoodeksi on voimassa myös tässä. Sitten, ähm, kyllähän te tiedätte, miten paljon me seuraamme digitaaliasioita. Se on erittäin tärkeää PK-yrityksille, julkisille hankinnoille, Small Business Actille. Se on asia, jota me todellakin tulemme seuraamaan. Emme me voi muuta kuin reagoida positiivisesti siihen, mitä herra Areas sanoi. Thank you very much. Uh, now uh, we have uh, now Mrs. Kiitokset. Ja nyt sitten uh, edustaja Weiler. Vielen Kiitos puheenjohtaja. Voitte varmaan kuvitella, että minäkin haluaisin puhua maksuviivästysdirektiivistä esittelijänä. Minua tietysti erityisesti kiinnostaa ymmärtää se, että Milloin se täytäntöön pannaan ja miten? On jo aika hämmästyttävää, että kun puhutaan direktiivistä, josta melkein yksimielisesti täällä päätettiin, niin myöskin neuvostossa. Periaatteessa, siis kolme äänesti tyhjää. Että nyt sitten täytäntöönpanossa on yhtäkkiä vaikeuksia. Direktiivi, jossa on 14-15 artikla, periaatteessa aika yksinkertainen ja selkeä juttu aiheuttaa ongelmia. Ja minulla on se vaikutelma, ihan suoraan sanoen. En ole ihan niin kohtelias kuin kollega äsken. Minulla on se vaikutelma, että jossakin jäsenvaltiossa se olisi tarkoituksellista. Ainakin minun maassani muistan, että ihan alusta asti oltiin direktiiviä vastaan. Lopulta äänestettiin tyhjää, mutta meillä oli siltä oltaisiin äänestetty vastaan. Se tulee tässä koko ajan läpi. Se kuulemistilaisuus, joka oli liittopäivillä, ei ollut suurta innostusta. Ja nyt sitten asia olisi valmisteltu loppuun. Jos haluatte saada tähän aikaan selkeyttä, niin se olisi hyvä. Mutta sanoitte juuri, haluatte Saksan ministereille ilmoittaa mielipiteenne. Mutta sitten on vielä kaksi kamaria Saksassa, jotka vielä kilpailevat toisia vastaan, siis, eh, tai valiokuntaa, oikeusasiat ja talousasiat. Molemmat vastaavat asiasta. Tässä jos voitaisiin vielä saada selvyyttä. Ja meille jäsenille sitten, jotka olemme eh, taistelleet tällaisten asioiden puolesta jo pitkään taistelleet sen, niiden puolesta. Ne olisi hyvä esimerkki sitä, että säädämme myös hyviä lakeja täällä, mutta sitten niitä ei täytäntöön panna kotona kunnolla, joko riittämättömästi tai väärin, tai jotain on vikana. Ja tulos sitten jää roikkumaan Brysseliin. Ei tarkisteta, että jäsenvaltiot ja siellä hallinnot sen oikeasti toteuttaisivat, vaan jäädään Brysseliin roikkumaan. Ja tietysti meidän täytyy asiasta huolehtia. Kun kaikissa puolueissa on tätä jämeräämistä, tulee sitten vaalikamppailu, sanotaan, että Brysselissä tällaisia hölmöyksiä tehdään. Luin teiltä yhden lehdistötiedotteen. Sitä pitäisi levittää laajalti. Siinä mainitsitte selvityksen, jonka teetätitte pk-yrityksistä. koskien sitä apua, jota he Brysselistä saavat. Siellä oli paljon kritiikkiä mukana. REACHin täytäntöönpano suuria hankkeita, vaikeita hankkeita. REACHin kanssahan meillä vielä tulee suuria ongelmia. Mutta pk-yritysten osalta mainittiin yksi parannus, tuli erityisesti esille, se oli tämä maksuliikenneasetus. Mutta se ei vaan pääse läpi monissa vakavasti otettavissa lehdissä. Sitten voisi sanoa kaikille, että parlamentti sitä vielä seuraisi asian kehittymistä loppuvuoden loppuun asti, että täytetäänkö direktiivi tosiasiallisesti eikä pelkästään muodollisesti. Toinen asia, jonka mainitsisin lyhyesti, on ilahduttavan positiivinen lausunto harmonisoidusta latureista kuluttajille. Minähän olen nyt radioamatööridirektiivissä tekemässä osani. Mutta kotona kuulin erilaista siitä nimittäin, että toimiala, kun ajatellaan tätä vapaaehtoista sopimusta, herrasmiessopimusta, että se on sanotunut siitä irti ja sanovat, että eivät he lähde tähän yhteistyöhön tulevaisuudessa, eivät ole sitä kiinnostuneet. Ja sitten kysymykseni siitä, että miksi nyt sitten, kun pitkän aikaa oli hyvä yhteistyö komission kanssa, niin miksi sitten lausunto oli, että kyllä nyt olisi sitten todettu, että latureiden ja muiden osien kanssa voidaan tehdä voittoa alalla enemmän kuin itse näillä matkapuhelimilla lisälaitteilla. Minä nimittäin radioamatööri direktiivin haluaisin sellaisen kohdan mukaan ottaa, jossa tulisi velvoittava pakollinen tulevaisuus, äh, suunnittelema tulevaisuutta varten, että jotain tällaista tehdään. Jos ei vapaaehtoisesti, niin sitten se pitäisi ottaa lakiin mukaan jotenkin. Lausunnot, joista nyt olen saanut, niin ovat kovin erilaisia. Thank you very much, Mrs. Kalnietti. Seuraavaksi edustaja Kalnietti. Kiitoksia puheenjohtaja. haluaisin ylistää teitä tai kiittää teitä komissaari, että aloititte vientiä vahvistavat vierailunne tänä vuonna EUn ulkopuolella. Nämä ovat hyviä aloitteita, näin voidaan auttaa eurooppalaisia toimijoita ja yrityksiä. Näin voidaan hankkia uusia kumppaneita tämän lisäksi. Haluaisin tietää, Aiotteko jatkossakin toimia tällä tavalla vuoden loppupuolella ja myös 2014? Yksi asia, jonka voisin ehdottaa teille, nimittäin meidän valiokuntamme myös voisi saada tietoa ajoissa näistä vierailuista. Näin me voisimme välittää tietoa omille yritysjärjestöillemme. Näin voitaisiin vahvistaa myönteistä kuvaa Euroopasta, koska ihmiset eivät suhtaudu tällä hetkellä kovinkaan myönteisesti. He ovat sitä mieltä, että Eurooppa vain sääntelee liikaa asioita, mutta ei auta konkreettisesti yrityksiä. Ja lopuksi vielä edustajan Grip. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa varapuheenjohtaja. Haluaisin esittää lyhyen kysymyksen ja avata hiukan keskustelumme mm, aihepiiriä. Mitä ajattelette suurista eurooppalaisista teollisuuden edustajista, kun ajatellaan tämänhetkisiä Euroopan sääntöjä, erityisesti mitä tulee kilpailupolitiikkaan, voidaanko aina syntyä tällaisia, tällaisia suuria menestystarjonta teollisuudesta? Tiedän, että te ette ole vastuussa kilpailupolitiikasta, mutta voitte ehkä ottaa kantaa myös muihin kysymyksiin kuin niihin, jotka puhtaasti kuuluvat teidän alanne. Kiitoksia. No, it's very much his domain, so that's a good question. Kiitokset, hyvä. Hyvä kysymys. No niin, komission jäsen. Grazie, eh, Presidente. Rispondo subito all'onorevole Weller, che ringrazio per il lavoro svolto prezioso. Haluaisin välittömästi vastata Rova Weilerille direktiivistä maksuviivästyksistä. Ajatuksena on se, että kunnioitan kaikkia jäsenvaltioita, pieniä ja uusia, riippumatta siitä, että miten paljon valtaa siellä on. Meillä on moraalinen velvollisuus siihen, että huolehtia siitä, että yritykset saavat maksut. Myöskin ne, jotka tekevät työtä julkisten hallintojen kanssa kriisi aikana, tietysti tulee myös konkursseja. Eli toistaan se, mitä keskustelun aikana jo sanottiin, että otetaan yhteyksiä kaikkiin hallituksiin. Myöskin niistä, jotka ovat vielä informoimaat ja toteuttaneet direktiiviä, Saksa ei ole sitä vielä tehnyt. Ranska on tehnyt puitelain, mutta sitä täytyy edelleen kehittää, joten odotamme enkä halua nyt eh, sanoa mitään sisäisistä keskusteluista, mutta tietysti polemiikkia puolueiden välillä on. Mutta joskus on niin, että halutaan prioriteerata mieluummin budjettikysymyksiä kuin kasvukysymyksiä. Myöskin minun maassani täytyy kaikki viivästykset ja varat maksaa. Nyt se sitten, mitä on neuvostossa ja parlamentissa päätetty, niin täytyy valvoa sitä, että toteutus on myöskin hyvä. Otan yhteyttä myös asioita vastaaviin ministereihin Saksassa pyydän tietoa, jotta voin antaa selvennyksiä koko asiasta, jos niitä tarvitaan. Sitten latureiden harmonisointi. Sain kahdeksalta valmistajalta kirjeen joku aika sitten. Sen jälkeen, kun päätettiin, että nyt täytyy asiassa edetä energisesti. Nyt he ovat päättäneet lähteä jälleen yhteistyöhön. Teknisellä tasolla pyritään siis nyt yhteistyöhön. Minä, minun täytyy sitten saada vähän voimaa sanojen taakse aloitteellani. Voisin myös ajatella että jos valmistajien välillä saadaan yhteisymmärrystä, niin päästään nopeammin eteenpäin. Toivottavasti saadaan konkreettisia asioita nyt kansalaisten hyväksi. Moskovassa järjestetään tapaaminen myöskin Pietarissa sitten kesäkuussa. Olemme komissiosen Potocnikin kanssa siellä. Kyse on delegaatiosta, Kiinan kaupassa. Sitten Vietnam, Myanmar kesätavon jälkeen. Ja sitten Kanada, Australian vuoden loppumista. Ja sitten tietysti seuraava komission jäsen. Jos näitä kysymyksiä halutaan edistää, niin hän on sitten käytössä. Minultakin tietysti saatte kaikki mahdolliset tiedot, joita voin antaa yrityksestä. Jos yritykset haluavat tällaisia aloitteisiin lähteä, niin olemme sillä avoimia. Jos te haluatte ottaa yhteyttä meihin, jotta saisitte tietoa, niin vielä olemme sitä annamme. Lykripin kysymys. De Niin, rova, mm, Grepen kysymykseen. Me pyrimme toimimaan globaalista. Meillä on kilpailusääntöjä, Niitä pitää noudattaa. Uskon, että pitäisi keskustella samalla myös kun tarkistetaan valtion tukia. Almunio on tätä asiaa esittelemässä omissa kollegoilla. Pitäisi puhua kilpailusta, mutta myös säännöistä, joilla puolustetaan kilpailua. Meillä on sääntöjä vuodelta 57, jolloin kilpailu tapahtui Ranskan, Saksan, Italian, Belgian välillä. Tällä hetkellä taas kilpailu on globaalia. Mielestäni pitäisi miettiä sitä, että sallittaisiin kansalaisten, Euroopan yritysten taistella kilpailla venäläisten, kiinalaisten, amerikkalaisten, brasilialaisten yritysten kanssa. Mielestäni tätä asiaa pitää miettiä, se mikään tabu saa olla koskaan. Kerron aina tällaista pientä tarinaa. Ensimmäinen luentoni Rooman yliopistosta, kun opiskelin oikeustiedettä, professori kysyi meiltä, tiedättekö te, minkä takia oikeuspalatsit rakennettu siis 1700-luvun lopulla aina joen rannalle. Kukaan ei tiennyt. Hän vastasi itse, koska oikeus on aina sama. Oikeus, laki muuttuu, kun sovelletaan lakia, joten kilpailu on arvo, jolla vahvistan taloutta. Pitää nähdä, miten lakia toteutetaan, ja näin voidaan puolustaa arvot, jotka liittyvät kilpailuun. Jos et on oikein mitään muuta, jotakin, minä olen ehdottomasti sitä mieltä, että tarvitaan kilpailusääntöjä, jotka avaavat ovia kaikille EUn sisällä. Mutta tarvitaan toinenkin kilpailusääntöjen taso, jotka mahdollistavat sen, että eurooppalaiset yritykset pystyvät kilpailemaan globaalitasolla. tasolla. Esimerkiksi ajattelen, jos ajattelen, jos yritys voittaa tarjouskilpailun Kiinassa, se on eurooppalainen yritys, silloin se tarvitsee alihankkijoita, pk-yrityksiä, ei, ei tällaisen onnistujan saa unohtaa kaikkia muita. Minulla ei ole mitään ratkaisua tähän tietenkään, mutta olen sitä mieltä, että tilanne kaikilla sektoreilla sama koskee terästeollisuutta. Ja tästäkin me olemme puhuneet. Kollegani herra Oettinger on samalla linjoilla. Pitää tarkastella sitä, missä tämä kilpailu tapahtuu, missä ottelu tapahtuu. Jos pelaamme vain Euroopan tasolla, niin se on oma asiansa, mutta jos me pelaamme globaalilla tasolla, silloin täytyy arvioida, mitä pitää tehdä. tarvitaan uusia sääntöjä valtion tukiin. Tässä er-, ehdotuksen tekee kokoelma Almunen, mutta komission kanta ei kuitenkaan ole vielä muuttunut, mutta mielestäni pitää voida keskustella meidän kesken näistä kysymyksistä. Toimiko kaikki nyt hyvin? Se on ehkä yksi mahdollisuus, mutta minun mielestäni pitää tarkastella globalisaatiota, koska enää ei ole olemassa Neuvostoliittoa. Kiina on tämän päivän Kiina, Brasiliakin on aivan uusi maansa kuin vuonna 1957 Afrikka. Sitten mikä, mitä, mitä, mitä siitä tulee tulevina vuosina? Pitää yrittää ymmärtää tätä tilannetta, koska tämä on poliitikkojen tehtävä arvioida, ymmärtää, mitä tulee tapahtumaan tulevina vuosina. Pitää arvioida siis sitä, pitääkö aina, jotta voidaan puolustaa kilpailun periaatetta, pohtia, mitä pitää tehdä Minun mielestäni pitää ensin keskustella tästä aiheesta. Good. Well, thank you very much indeed. Kiitos oikein paljon, että tulitte joukkoomme. Meillä oli koko joukko vaativia kysymyksiä. Ja jatkamme läheistä yhteistyötä teidän kanssanne tietyissä avainasioissa, varsinkin markkinoiden valvonta paketissa ja sitten tähän tuli radio, GSM-maksut ja niin edelleen ja, ja nämä äh, laturit. Tämä oli ehkäpä viimeinen kerta, kun kävitte nyt luonanamme, mutta varmaankin äh, tulette vielä jossain vaiheessa takaisin kertomaan takautuvasti, mitä olemme saavuttaneet. No niin, näin tämän istunnon virallinen osuus on päättynyt ja nyt jatkamme koordinaattoreiden kokouksella välittömästi. Joten ne, jotka eivät osallistu koordinaattoreihin, jättäisivät mahdollisimman nopeasti tämän salin ja tapaamme huomenna aamuna kello yhdeksältä, jolloin jatkamme kello yhdeksältä huomenna aamuna ja puhumme julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta. Ja sitten kello 10 äänestämme. Joten kiitokset.